Colleagues, um, we were waiting for our final panelist to... Hyvät kollegat, minulla olisi ilmoitusasia. Sähköposti, joka on lähetetty teille kaikille iltapäivän kokous alkaa kello 15.30 kello 15 sijaan. Siis toistan vielä, että iltapäivän kokouksemme alkaakin kello 15.30 eikä kello 15.00. Muistutamme tästä vielä sähköpostitse. Ja datin äänestys lykätään ensi maanantaihin. Ensi maanantaina kello 17.30 toimitetaan siis äänestys datin mietinnöstä ja tästä ilmoitetaan teille myös vielä sähköpostitse. Joten iltapäivällä siis kello 15.30 aloitetaan kokous. Pyytäisin teitä tuolloin saapumaan kokoukseen täsmällisesti 15.30, koska tuolloin aloitamme äänestyksillä. Toivomme, että tämä auttaa kollegoita, joilla on erilaisia sitoumuksia. Monet kollegat ottivat meihin yhteyttä ilmoittain, etteivät kello 15 tänään pääse paikalle, joten teimme parhaamme järjestelläksemme asioita uudelleen, eli datin äänestys siirtyy ensi maanantaihin ja muuten ää, äh, toimimme esityslistan mukaan. O- ovatko kaikki nyt paikallaan? Hyvä. Pahoittelen, että aloitamme hieman myöhässä, kollegat, mutta nyt voimme aloittaa tämän hyvin tärkeän kuulemistilaisuuden. CIAn epäilyt, vankikuljetukset ja laiton vankien säilyttäminen Euroopan maissa. Täällä rouva Elspeth Kailt ja Raluka Radesku Sepsistä, rouva Eva Jolie, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja Romania valtuuskunnan ja sen sekä herra Crofton Lack, eh, joka on tutkivan journalismin eh, toimiston edustaja. Tämä asia koskee hyvin paljon meidän valiokuntamme työtä, kun todella tutkitaan sitä, mitä tapahtui. Eh, kyse on siis siitä, että epäillään Seijan vankikuljettaja seijaata vankikuljetuksista ja laittomasta vankien säilyttämisestä Euroopan maissa. Seijalla on tämä ohjelmansa. Ja muistutan itse asiassa 14. helmikuuta 11 syyskuuta 2012 ja 10. lokakuuta 2013 11. helmikuuta 2015 päätöslauselma teksteistämme, joissa olemme viitanneet tähän CIAn ohjelmaan. Erityisesti herra Koelio on tähän hyvin paneutunut ja samoin muut. Tänään me nyt sitten tarkastelemme koordinaattoriemme pyynnöstä asioiden kehittymistä. Haluan nyt antaa puheenvuoron vieraillemme. Me olemme hiukan tässä jo myöhässä, joten annan nyt välittömästi puheenvuoron vieraillemme. Kuulemme päivitettyä tietoa täällä valiokunnassa siitä, että mikä on tutkimuksen tilanne tällä hetkellä niin Yhdysvaltain tutkimuksen kuin ennen kaikkea EU-tutkimuksenkin. Joten aamu kokouksemme alkaa nyt tutkimusasiakirjan esittelyllä ähm, Elspeth Kael ja Raluka Radesku Sepsistä esittelevät meille tämän tutkimuksen. Olkaa hyvät kollegat. Mukavaa, että olette vieraanamme. Very much to, um, the Paljon kiitoksia kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajalle ja valiokunnalle kokonaisuudessaan ja Euroopan parlamentille. Me tiedämme hyvin, miten tärkeää on, että valiokuntanne Euroopan parlamentti on sitoutunut tähän vastauksien etsintään kysymyksiin, joita on esitetty. Kun oikeusvaltioperiaate on romahtanut terrorismin tapauksessa, muun muassa Euroopan unionissa kaudella 2002-2007. Euroopan parlamentti pyysi meitä selvittämään, mitä on tapahtunut, kun on pyritty saamaan eri tahoja vastuullisiksi ja mitä on tapahtunut eri toimijoiden, valtiollisten toimijoiden osallistumisen myötäsukaisuuteen Yhdysvaltojen toteuttamissa salaisissa pidetyissä ohjelmissa ja luovutusohjelmissa, jota Yhdysvaltojen presidentti on nyt kritikoinut. Ja merkittävät tahot Yhdysvaltojen hallituksessa ja senaatissa. Olemme nähneet merkittäviä seijään laittamien toimien tutkimuksia. erityisesti tietysti ihmisten liikkumisen ja pidättämisen Yhdysvaltain presidentti on toiminut kidutuksena. Olemme myös selvittäneet, miten EUn jäsenvaltiot ovat reagoineet – tutkimuksiin, jotka ovat kohdistuneet noihin laittomiin toimiin, jotka rikkovat monia kansainvälisen oikeuden sitoumuksiamme ja kansallista lainsäädäntöä. Tiedetään, että kaikki jäsenmaat ovat YK kirjoituksen vastaisen yleissopimuksen sopimusosapuolia ja siihen kuuluu velvollisuus tutkia kidutus, syytteet, ja sen mukaisesti pitää myös aloittaa rikosoikeudelliset menettelyt, milloin on sellaisia tapauksia, joista voi syntyä langettava tuomio, kun epäillään kidutusta. Että meillä on kattavat kansainvälisen oikeuden velvoitteet tehdä tutkimuksia, tutkia. Sitten olemme myös selvittäneet, mitä apua on tarvittu uhreille ja miten on rangaistus niitä, joita, jotka ovat syyllisiä. Mitä on tapahtunut? Viimeisen vuoden aikana on kaksi uutta tapahtumaa, jotka ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin kaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätöstä al-Nashiri Abu Zubaida heinäkuulta 2014. Kummatkin koskivat Puolaa. Pitkiä yli 150 sivuisia päätöksiä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin esittelee näytön ja näyttää näiden kahden miehen kidutuksesta niin, että Puola on ollut myötävaikuttanut siihen, että CIA on pystynyt Puolan alueella pitämään salaista pidätyskeskusta tuomioistuimen päätöksen mukaisesti näyttö riittää ja Puolan hallitus ei ole noudattanut ihmisoikeusvelvoitteitaan erityisesti artiklaa 3. Artiklaan 13 liittyy kysymyksiä. Mutta tuo päätös myöskin tekee vain selvemmäksi, että kirjoituksen vastaisen yleissopimuksen alainen tutkimus on tarpeellinen ja vastuullisten selvittäminen on tärkeää. Vasta peruuttaa vielä dioissa. Toinen tärkeä tekijä, joka kertomuksessa mainitsemme, on Yhdysvaltojen senaatin tiedusteluvaliokunnan tutkimus, Feinstein-raportti, joka käsittelee pidättämistä kuulusteluohjelmaa. Siinä on karmivia yksityiskohtia siitä, miten laajoja CIA-kirjoitustoimet e olivat – Siinä myös näkyy poikkeuksellisen hyvin, miten EU-valtiot olivat myötävaikuttamassa ja tukemassa noita toimia. Yhdysvaltain päätös käyttää eurooppalaisia kollegoja. Esimerkiksi Yhdysvaltain sotilas tukikohtien sijasta kiidutuskeskusten perustamiseksi. Tämä, tätä käsitellään raportissa. Säästellään myös miksi CIA, keskustelustulvirasto, osallisti EU-kollegoja eikä käyttänyt omia voimavaroja. Sillä ohjelman alussakin Yhdysvaltojen armeijalla oli vakavia epäilyksiä ohjelman laillisuudesta kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Ja nyt kollegakin puhuu vastuullisuudesta. Proceed. Kiitoksia oikein paljon, toimimme näin. Me tutkimme tätä tietoa, joka liittyi äh, äh, sen jälkeen, kun meillä oli 2012 äh, Ellen Flotren mietintö, ja katsoimme, kuinka jotkut jäsenvaltiot olivat osallisia CIAn luovutusohjelman Mm, ottaen huomioon uudet kehityssuuntaukset, mukaan lukien se, että siitä lähtien neljä laitonta äh, salaista pidätyskeskusta on löydetty kaksi Liettuassa, yksi Puolassa ja yksi Romaniassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt tärkeitä päätöksiä. Yksi oli mm, Eh, oli entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia vantaa ja kaksi eh, Puolaa vastaan, myöskin Italiaa, eh, Romania ja Liettua vastaan. Me olemme tutkineet eri jäsenvaltioiden osallisuutta tässä CEIAN ohjelmassa ja osallisuus on ollut eri tasoista, on ollut suoraa osallistumista ja passiivista osallistumista. Äh, eli tämä tarkoittaa, että jotkut jäsenvaltiot äh, hyväksyvät sen, että tällaisia siirtolentoja mm, lennettiin heidän ilmatilassaan. Useammat äh, EUn jäsenvaltiot ovat toimineet näin. Muut antoivat tietoa, joka johti pidätyksiin, esimerkiksi Ruotsi, tai auttoivat sitten CIAta vankien pidätyksiin kierrättämisessä, säilyttämisessä mm, ja siirtämisessä, esimerkiksi Italia, yhdistynyt kuningaskunta. Tietenkin on ollut maita, jotka ovat, joilla on ollut tällaisia laittomia vankiloita, kuten Sipuola, siis Liettua ja Romania. Kun tarkastelimme näitä tosiseikkoja ja näitä virallisia asiakirjoja, jotka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt tosiseikoiksi ja todistusaineistoksi, niin katsoimme, voisitko mennä edelliselle kalvolle, niin olemme tässä vielä. Katsoimme vastuullisuutta kansallisella ja ylikansallisella tasolla ja tulee kansalliseen vastuukysymyksiin. Katsoimme jäsenvaltioiden tekemiä poliittisia tutkimuksia, sitten tuomioistuimen tekemiä tutkimuksia ja tätä tutkimusta varten, joka on itse asiassa päivitys vuoden 2012 tutkimuksesta, jonka SEPS teki Euroopan parlamentille, emme ole tarkastelleet tässä tutkimuksessa oikeusasiamiehen harjoittamia tutkimuksia, koska niitä ei ole ollut. Sitten ylikansallisella tasolla meillä on ollut YK ihmisoikeuskomitean tutkimuksia tässä on koskenut Puolaa. Tämä on nyt tilanne kansallisissa ja ylikansallisissa äh, tutkimuksissa. Äh, ja valitsemme nyt nämä mielenkiintoisimmat maat tutkimus, äh, tätä kertomustamme varten. Kuten näette, neljä näistä maista on viety ihmisoikeustuomioistuimen eteen. Ähm, Kansallisia äh, tutkimuksia arvioidaan tällä hetkellä ja ne antavat hyvin vaihtelevan kuvan, mitä tulee äh, osallisuuden tasoon ja vastuullisuuteen. Kaikessa viidessä jäsenvaltiossa, jotka tässä, jota tässä on tarkasteltu, on tehty poliittisia äh, tutkimuksia jo demokraattisella tai täytäntöönpanotasolla ja suurin osa hallituksista ja parlamentaarista elimistä ovat kieltäneet osallisuutensa näihin luovutukseen, vaikka todistusaineisto onkin osoittanut päinvastaista. Tuomioistuinten tutkimuksia, oikeuslaitoksen tutkimuksia on tehty kaikissa viidessä jäsenvaltiossa ja antaakseni nyt karkeasti ottaen kuvan siitä, missä tilanteessa nyt ollaan, niin me olemme nähneet, että kaikissa viidessä jäsenvaltiossa on tehty poliittisia tutkimuksia mutta näiden tutkimusten luonne ja syvällisyys on hyvin erilainen. Yhdistyössä kuningaskunnassa ja Italiassa sekä hallituksen että parlamentin viranomaiset ovat olleet mukana, virkamiehet ovat olleet mukana näissä tutkimuksissa. Kansallisella tasolla on tehty oikeuslaitoksen toteuttamia tutkimuksia, mutta ne eivät ole olleet tehokkaita Puolassa, yhdessä kunnassa, Italiassa ja Liettuassa. Rikosoikeudelliset tutkinnat ovat vielä käynnissä, paitsi Italiassa. Ja siviilisyytteitä on nostettu Romaniassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nyt haluaisin keskittyä siihen, että nämä näille, näille tut, tutkimuksille on ollut suuria esteitä. Ja jos katsomme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeusvaltioperiaatteita Puolan kohdalla, niin pystymme tekemään sen johtopäätöksen. Itse asiassa yhdessäkään näistä jäsenvaltioissa ei ole tehty tehokkaita selvityksiä asiasta. Ja ongelma on, joka näillä selvityksillä on ollut, niitä on ollut kahdenlaisia ongelmia. Ensinnäkin tutkivien osapuolten riippumattomuuden puute ja sitten se, että useat jäsenvaltiot vetosivat valtion salaisuussuuksiin, jotta pystyisivät välttämään todistusaineiston luovuttamista niin, että todellista tutkintaa olisi voitu harjoittaa. Of profound failures. Meillä on uutta näyttöä oikeusvaltion periaatteen ja vakavista puutteista sekä Yhdysvalloista EUssa. Ja Yhdysvaltain presidentti on sanonut, että Yhdysvaltain toimijat, jotka ovat osallistuneet tässä ohjelmassa henkilöstön kiduttamiseen, tulevat olemaan immuuneja sitoksena. Eivät tule olemaan immuuneja, tulkki mahdollisesti korjaa. Mutta EUsta ei tällaista lausumaa ole tullut, koska nämä olisi sekä kirjoituksen vastaisten sopimusten vastaista että perustuslaillisten periaatteiden vastaista. Yhdysvaltojen kirjoituksesta ihmisoikeustuomioistuin on kertonut joidenkin EU-toimijoiden osallisuudesta erityisesti eu viranomaisten osallistumisesta. Ja tämän vuoksi EUn jäsenvaltioiden rajoittunut sitoutuminen tutkintaan on ongelma. Joskin tapauksissa tämä on ongelma, koska useampi jäsenvaltio ajattelee, että he vain auttoivat amerikkalaisia, tämä ei ollut meidän vika. Tämä oli 2003, 2005 ruotsiviranomaisten reaktio ensimmäisessä jutussa, joka meni niin YK ihmisoikeuskomiteaan ja kirjoituksen vastaisen komiteaan. Kuitenkin osallisuus, myötävaikuttaminen, avunanto ovat, on osa tätä prosessia. Yhdysvaltojen puolustusvoimat kieltäytyi osallistumista milloin EU-toimijat kieltäytyvät osallistumista, niin kuin joidenkin jäsenvaltioiden tapauksessa. Ja tämä olisi kokonaisuudessaan voinut estää nämä karkeat ihmisoikeusloukkaukset. Oletko sinä sanoa jotain artiklasta 38? Quest for a niin, kun yritimme selvittää tätä vastuuskysymystä tunnistimme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eh, standardit, pidimme niitä erittäin tärkeinä, koska tämä on ensimmäinen kerta, että tuomioistuin on eh, todennut, että Puola on rikkonut 38 artiklaa, eh, koska Puolan hallitus ei ole noudattanut yleissopimuksen velvoitteita. Ja tämä määräys vaatii, että yleissopimuksen äh, allekirjoittaneiden valtioiden tulee antaa äh, riittävästi äh, todistusaineistoa, jotta käynnissä oleva tapaus voidaan tutkia. Näin ei tapahtunut näissä syytteissä, jotka nostettiin ihmisoikeustuomioistuimen edessä Puolaa vastaan. Ja tämä on ensimmäinen kerta, että tuomioistuin on todennut, että joku valtio ei ole noudattanut 38 artiklaa. Ja kun tutkimme tätä tuomiota, niin löysimme hyvin mielenkiintoisen mm, kokoelman standardeja jotka liittyvät tällaiseen tutkimukseen. Tutkimuksen pitäisi olla virallinen, sen tulisi olla nopea ja mm, syvällinen, riippumaton ja sen täytyisi ottaa eroa kansallisen turvallisuuden kysymyksistä ja valtion salaisuusdoktriinista. Tämä tarkoittaa sitä, että Jos jäsenvaltoa vetoaa tähän doktriiniin, niin jäsenvaltiolle kuitenkaan voi olla täyttä oikeutta kieltää tiedon saantoa. Nämä ovat ne esteet vastuullisuudelle, jotka olemme löytäneet näiden viiden jäsenvaltion kohdalla. Mitä pitäisi tehdä? Ja siksi Euroopan parlamentin pitäisi vaatia muodollista EUn julkilausumaa luovutusohjelmasta, jossa puhutaan selvästi jäsenmaiden osallisuudesta ja puhutaan ongelmista, jotka liittyvät vastuullisuuteen, uhrien oikeudensaantiin. Pitäisi olla säännöllistä, rakenteellista vuoropuhelua vastausapuolten kanssa Yhdysvalloissa – Tämä oli erilainen idea, voisi vaihtaa tietoa. Tiedonvaihto EUn ja Yhdysvaltojen viranomaisten kesken ohitti täysin demokratian vastu, va, vastuullisuusvaatimukset. Parempi tiedonvaihto auttaisi teitä tietämään, mitä on tapahtunut. Ja sitten tiedonsiirtojen ylikansallisen hallinnon velvollisuuden ammattikoodi, jossa hamateltaisiin rajat kansalliselle turvallisuudelle ja valtion salaisu, val, salaisuuksille olisi tarpeellinen. Me hahmottelimme tällaista viime viikolla Schrems-jutun tapauksessa. Kysymys on sellaisten ihmisten henkilötiedoista, johon kohdistuivat nämä poikkeukselliset luovutukset, kiidotukset, karkeat rikkomukset, jäsenvaltioiden perusoikeuden ajoittainen arviointi ja oikeusvaltioperiaatteen arvioiminen osana uutta Kööpenhaminan mekanismia, jotka ruokkisivat EUn politiikkasykliä perusoikeuksissa ja oikeusvaltiossa olisi tarpeen. Me puhumme perusoikeuksista EUsta koko ajan uudelleen ja uudelleen. Ja se on siinä, että tilanne on niin ongelmallinen. Viimeinen suositus on, tässä olla tehokas oikeastaan tutkintaa, joka kohdistuisi Feinsteinin raportin tuloksiin, että se ja maksoi paljon rahaa käteistä, usein lähinnä käteistä, satoja tuhansia dollareita useammalle EU-maiden toimijalle ja virastolle, jotta ne osallistuisivat tähän pakkoluovutusohjelmaan, mikä tarkoittaa käytännössä lahjontaepäilyjä. Tuomioistuimen päätöksestä näkyy, että on näyttää, että suuria summia annettiin käteisenä viranomaisille esimerkiksi lentokenttäviranomaisille näiden mustien aukkojen lähellä – tarkoituksena oli puhdistaa erilaisia asiakirjoja. Ei mitään vastuuta, ei mitään tilivelvollisuutta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia teille professori Gaid ja tohtori Rodescu. Kerroitte tiettyjen jäsenvaltioiden tilanteesta. Minun olisi pitänyt tuossa kokouksen aluksi todeta, että kun joulukuussa 2014 Yhdysvaltain tiedustelukomitea julkaisi raporttiinsa, käynnistettiin tämä meidän työmme näiltä osin. Lisäksi muuten unohdin kertoa, että tämä kokouksemme välitetään suorana lähetyksellä internetin kautta maailmalle. Mutta nyt siirrymme mm, kuulemaan Libe-valiokunnan erityisestä tutkimuksesta Rovaiva Jolie, joka itse asiassa kuului valtuuskuntaan, joka joita viikkoja sitten vieraili Romaniassa tutkimassa näitä Romaniaan kohdistuvia syytöksiä. Ja hän nyt tulevien 15 minuutin aikana kertoo, mitä EPP-valtuuskunta sai selville. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää huomenta kaikille. Täytyy sanoa, että lähdin tuolle matkalle äh, Tania Fajonin, Laura Ferreran, äh, Jeron Lenartsin ja Ramona Nicole Maneskun kanssa. Olin siis äh, yksi tästä Euroopan parlamentin ryhmästä. Olin alussa hyvin luottavainen sen suhteen, että kun saimme tuon Yhdysvaltain senaatin kertomuksen, vaikka maiden nimiä ei mainittukaan, niin työ, jonka Transparency International oli tehnyt sekä jonka tutkivien journalistien ryhmä oli tehnyt, mahdollistivat sen, että maiden nimet kyllä saatettiin palauttaa tuohon tekstiin. Oli aika helppo saada selville ajan Feinsteinin raportissa, että musta tämän palkin alla luki Romania. Ja tässä todella odotimme yhteistyötä, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Tapasimme ihmisiä, jotka kiistivät, että Romaniassa olisi tapahtunut yhtään mitään. Nyt voin kertoa todella tästä matkastamme. Ensin tapasimme kansalaisyhteiskunnan edustajia, ihmisoikeus tarkkailijoita sekä tutkivia journalisteja. He kertoivat meille, että asiassa ei mitenkään oltu edetty. Oli hyvin vaikea saada tietoa. Ja huolestuttavaa oli se, että tutkimuksella ei myöskään ollut kansalaisten tukea. Ja tuon Tapaamisen jälkeen tapasimme entisen Romanian äh, tiedustelupalvelun johtajan, joka oli itse asiassa jo antanut Saksan lehdistölle haastatteluja, joissa oli tunnustanut sen, että pidätyskeskuksia Romaniassa oli ollut. Meillähän ei tätä kuitenkaan eksplisiittisesti myöntänyt. Hän totesi, että oli äh, luvannut auttaa amerikkalaisia, kun he pyysivät tiloja. Ja että hän oli luovuttanut amerikkalaisille tiloja käyttöön, mutta hänellä ei ollut minkäänlaista tietoa, mitä näissä tiloissa tapahtui. Hän totesi, että hänellä ei myöskään ollut minkäänlaista tietoa siitä, missä nämä tilat saattavat sijaita. Tuon tapaamisen jälkeen Tapasimme ulkoministeriön edustajia. Puheenjohtajamme herra Morais oli kirjoittanut useita kirjeitä ja vaatinut, että meidän tulisi voida vierailla niissä kohteissa, jotka toimittajat ja muut tahot olivat tunnistaneet näiksi pidätyskeskuksiksi. Mutta ulko ministeriössä herra George Jambia, joka on Eurooppa-asiain valtiosihteeri, tapasi meidät ja hän ei mitenkään myöntänyt, että maassa Romaniassa olisi voinut tapahtua yhtään mitään niistä todisteista huolimatta, joita on kerätty. Hänen ainut huomionsa oli, että toimittajiin ei voi luottaa. Se, mitä toimittajat väittävät, ei eh, ole välttämättä totta. Ja hän totesi, että tutkimus oli käynnissä ja että hän ei tuohon tutkimukseen voisi mitenkään puuttua. Ja tämä on toki totta, mutta me totesimme, että hän edusti valtiota ja emme me tarvinneet mitään tutkimusta tietojemme pohjaksi tässä vaiheessa, mutta hän oli hyvin tiukkana ja totesi, että niin kauan kuin maan nimi ei Yhdysvaltain tai tässä raportissa ole mainittuna, niin mitä ei ole tapahtunut. Seuraavana aamuna sitten tapasimme Romanian yleisen syyttäjän Tiberiu Nitun. Ja hän sitten piiloutui tämän tutkimuksen salassapidon taakse. Saattoi kuitenkin kertoa meille, että hän ei ollut saanut minkäänlaisia todisteita siitä, että herra al-Nasiri, jolla on juttu kesken, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa olisi ollut pidätettynä Romaniassa syyttäjä totesi, että tästä ei ole minkäänlaisia todisteita. Näin ollen en kyllä ole kovinkaan optimistinen tuon vielä käynnissä olevan tutkimuksen lopputuloksen suhteen, kun kysyin, moniako todistajia oli kuultu ja mikä oli tilanne tuossa väitetyssä pidätyskeskuksessa ja minkälainen sen ympäristö oli, niin mä sain vaikutelman, että minkäänlaista tutkimusta ei oikeastaan ole edes käynnistetty. Me todella, todella painotimme, että haluamme tavata ministerin, mutta tämä ei toteutunut. Emme myöskään saaneet mitään perusteluja Tuon vierailumme lopussa sitten tapasimme parlamentin edustajia, tapasimme senaatin puolustuskomitean puheenjohtajan ja senaatin puolustuskomitea on toteuttanut aiemman tutkimuksen, jonka lopputulos oli kielteinen. Kysyimme heiltä, voisivatko he käynnistää uuden tutkimuksen äh, Feinsteinin äh, raportin pohjalta, siis tämän joulukuun 2014 raportin pohjalta. Mm, he kuuntelivat meitä toki, eivät täysin torpanneet tätä ehdotustamme. Samoin ehdotimme, että he saattaisivat pyytää Yhdysvaltain senaatilta ei-sensuroitua äh, raporttia ja tätä osuutta, joka koskee juuri Romaniaa. Ja he lupasivat näin tehdä. Sitten minä olemme itse asiassa tiedotusvälineistä saaneet lukea, että Romanian senaattin puolustuskomitea tuon pyynnön Yhdysvalloille on esittänyt. Eli tämä nyt on oikeastaan ainut myönteinen uutinen, joka on kerrottavana tuosta Romanian vierailustamme. Eli tutkimuksemme täytyy mielestäni jatkua. Ja meidän tulee nyt sitten odottaa sitä, että tuo Yhdysvaltain raportti saadaan sensuroimattomana käyttöömme. Kiitos. Kiitokset rouva Jolie. Ja nyt sitten kuulemme tämän aamun viimeistä puhujaa ennen kuin käynnistämme keskustelun. Alkuperäisessä CIA-tutkimuksessahan pohjattiin tehtiin tutkimusta hyvinkin paljon juuri mm, tutkivien journalistien tietoihin. Ja nyt sitten Feinsteinin raportin jälkeen voimme kuulla, mitä Crofton Blackilla on sanottavaa. Hän on tutkivan journalismin edustaja. Tästähän on nyt kymmenen vuotta, kun kuulimme siitä, että alla oli näitä salaisia pidätyskeskuksia Euroopassa. Ja tämän jälkeen olemme pyrkineet saamaan hyvin vaikean palapelin nyt kasaan. Ja useimmat palapelin palat meillä jo on käytettävissämme. Ja osa palasista paikoillaan. Työtä on tehty Yhdysvalloissa, Yhdistyvässä kuningaskunnassa, Espanjassa, Saksassa, Ruotsissa, Puolassa, Romaniassa. Paljon tätä työtä ovat tehneet kansainväliset tahot, esimerkiksi Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan jäsenet. Paljon ovat tehneet myös kansalaisjärjestöt, juristit kaikkialla maailmassa, myös esimerkiksi Espanjan, Portugalin, Italian ja muiden poliisi- ja syyttäjäviranomaiset. Nyt meillä on osittainen hyvin järkyttävä kuva tilanteesta tämän Yhdysvaltain raportin pohjalta 500 sivua, joka pohjautuu lähes tulkoon yksin omaan CIAN omiin sisäisiin asiakirjoihin. Meillä on kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka katosivat tänä aikana. Meillä on mm, todistuksia monilta näiltä pidätetyiltä siitä, mitä heille tapahtui, mitä heitä kohdeltiin, ketkä olivat heidän kanssaan pidätettyinä. Samoin meillä on lentoreittejä tiedossa. Samoin meillä on sopimus, sopimuksia sekä kuitteja näistä lennoista, kuka maksoi ja paljonko maksettiin lennoista. Samoin meillä on ristikuulusteluista tietoa ja tietoa todella näistä kuulusteluista, joita toteutettiin myös vankien siirtojen suhteen. Samoin meillä on tietoa siitä, miten näiden lentojen lopulliset kohteet piilotettiin ja meillä on tietoa siitä, mihin nämä lennot päätyivät. Meillä on tietoa siitä, mihin nämä lennot lopulta laskeutuivat. Meillä on aika kattavaa, lähes täydellinen kartta tästä Seijan pidätysohjelman logistiikasta. Ja sitten meillä on todella tuo senaatin raportti, joka vielä vahvistaa ne tiedot, joita on kerätty muista lähteistä. Halusin korostaa tätä senaatin raportin kertomuksen keräävää aineistoa. Eli olemme tätä kautta saaneet tukea niiden ihmisten tiedoille, jotka ovat riippumatta toisistaan eri paikoissa tehneet tätä tutkimusta. Missään vaiheessa heidän tietojaan ei ole mm, saatu kumottua, vaan nyt on saatu yhä kattavampaa tietoa. Tämä valiokuntahan 2012 teki päätöslauselman. Sitten minun on voitu vahvistaa, että joulukuusta 2002 syyskuuhun 2003 Seijalla oli Puolassa pidätyskeskus, Romaniassa 2003-2005, Liettuassa helmikuusta 2005 maaliskuuhun 2006. Näissä pidätyskeskuksissa, näissä vankiloissa – tehtiin asioita, joista meillä on todisteita. Ihmisiä kidutettiin niin, että he joutuivat, saivat hallusinaatioita. Heitä myös ruokittiin peräsuolen kautta ja niin edelleen. CIA toteutti laajan sotilaisen salaliiton Euroopan unionissa. Ja tästä maksettiin itse asiassa miljoonia dollareita. Sadat yksittäiset tiedonjyvät vahvistavat tämän. Ne osoittavat, antavat meille kokonaiskuvan, joka on hyvin johdonmukainen. Kun ajatellaan toimittajien roolia, se on ollut aika merkittävää näiden tiedonjyvien keräämisessä mutta kun puhutaan todisteista ja niiden luotettavuudesta, niin kyllähän joitain epäilyksiä on esitetty. Ne, jotka ovat todenneet, että nämä, to, tämä todistusaineisto ei ole luotettavaa ja että se ei olisi luotettavaa siksi, että sitä ovat keränneet muun muassa toimittajat. Mm, ja on todettu, että että koska toimittajat ovat taustalla, niin eihän näitä asioita voi ottaa vakavasti. No jo tänä aamuna on kuultu, että Äh, ei tämä mm, argumentti pidä. Vain muutama äh, viikko sitten äh, romanialainen viranomainen totesi, että tämä on vain median spekulaatio tai tästä ole mitään kovaa faktaa tai todistusaineistoa olemassa. Ja voin todeta, että nämä ovat vain perusteettomia väitteitä ja syytöksiä, totesi tämä viranomainen Romaniassa. Kuitenkin kun ajatellaan Seijan salaista pidätysohjelmaa, itse asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Alma Siirin tapauksessa Puolaa vastaan on jo antanut tuomionsa, jossa viittasi todisteisiin ja totesi, että todisteet ovat yksityiskohtaisia, johdonmukaisia ja pitäviä. Ja katsottiin, että todisteet olivat kyllin pitäviä mm, jutussa Puolaa vastaan ja ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että nämä sadat tiedon jyvät olivat kyllin uskottavia, jotta voitiin katsoa, että asia on todistettu. Ja aivan samat loogiset, johdonmukaiset todisteet koskevat Romaniaa ja Liettuaa kyseessä oli toimiva verkosto. Öö, jotkut sanovat, että savua asetta ei kuitenkaan ole löydetty, öö, lopullisia todisteita ei ole löydetty, öö, esimerkiksi valokuvia pidätyskeskuksista tai lennoilta. Olemme juuri kuulleet, että näitä valokuvia yhdysvaltalaisilla on 14 000 kaiken kaikkiaan käytettävissään. Silti väitetään, että, että nykyinen todistusaineisto on puutteellista ja että nämä valokuvat jotenkin saisivat aikaan muutoksen. Itse asiassa jotkut sanovat, että edes sen valokuvat eivät riitä, vaan Esimerkiksi Liettuan edustajat ovat todenneet, että koska he eivät ole itse olleet paikalla, eivätkä ikään kuin kulkeneet käsi kädessä näiden terroristien kanssa, niin eiväthän he voi tietää, mitä oikeastaan on tapahtunut. Samoin yhdistyneessä kuningaskunnassa on katsottu, että voi olla, että yksi ää, juttu tai yksi tapaus ei vielä todista mitään, mutta useampi tapaus yhdessä kyllä todistavat niin, että kyseessä on enemmän kuin pelkkä epäilys. Ja syyllisyydestä voidaan kyllä olla hyvin, hyvin varmoja. Tilanne tänään on seuraava. Se, että Seijalla oli Puolassa, Romaniassa ja Liettuassa vankiloita, on todistettu. Seijalla oli salaisia vankeja näissä maissa ja tämä on voitu niin varmasti todistaa kuin mitä voidaan vaatia. Tämän parempaa todistustaakkaa ei voida enää vaatia. Nyt täytyy kysyä, miten Euroopan toimielimet eivät ole saaneet puututtua asiaan. Tähän on jäänyt tällainen vastuutyhjiö, jonka, on täyttänyt, jonka ovat täyttäneet kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet. Ei tämä tehtävä liian vaikea voi eri toimielimille olla kyllä niillä varmasti kykyä ja pätevyyttä löytyy, koska ne ovat osoittaneet olevansa hyvinkin kekseliäitä paljon vaikeampienkin tehtävien hoitamisessa, nimittäin siinä, että CIAlle on annettu tukea tällaisen vankilaverkoston luomiseen Euroopassa. CIA ja Euroopan valtioiden tiedustelupalvelujen yhteistyö on itse asiassa mm, aika suoraviivaista, kun ajatellaan, miten tilanne hoidettiin. Huomattavasti hankalampaa on varmasti kumota tai pyrkiä, pyrkiä kumoamaan ne sadat ja taas sadat tiedot, joita on, siis todella turvallisuus taattiin ja raha vaihtoi omistajansa ja niin edelleen. Eli aivan ilmeistä on, mitä on tapahtunut. Liettuassa viranomainen totesi, väitti suorastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, että Seijan lentokoneet tulivat Liettuaan vaan muuten vaan syyttä suotta ja että Vilnan ulkopuolelle nyt CIA vain rakensi suuren ilmastoidun varaston muuten vaan varastointitarkoituksiin, mutta tällainen, tällainen rinnakkaisuniversumi on aika vaikea sitä on aika vaikea ymmärtää, miksi näin olisi ollut, kun ajatellaan esimerkiksi näiden lentojen määrää ja sitä, että Yhdysvaltain hallinto siirsi nimenomaan vankeja näillä lennoilla, eikä mitään arvotavaraa, jota olisi voitu näissä ilmastoiduissa varastoissa sitten varastoida. Joten kuinka voi olla niin, että nämä eurooppalaiset virkamiehet eivät suostu myöntämään, mikä on aivan ilmeistä. Yhdysvallatkin on tämän jo myöntänyt ja paitsi myöntänyt, tuottanut satoja sivuja yksityiskohtaista julkista materiaalia. Miksi Euroopassa vedotaan tällaisiin absurdeihin väitöksiin, vaikka kaikki jo tietävät, mikä on tosiasia. Tämä on tämä todellinen mysteeri CIAn salaisten vankiloiden suhteen, ei se, miten ne tapahtuivat, miksi ne tapahtuivat, missä ja miten ne tapahtuivat ja milloin. Tämä kaikki nyt jo tiedetään, mutta mysteeri on se, miten voi olla, että meidän parlamenttimme ja viralliset tahomme eivät pysty asiaa käsittelemään nyt, kun tämä jo kaikki on totta. Thank you very much. Kiitoksia herra Black. Ja nyt kollegat jäsenillä on tilaisuus esittää kysymyksiä ja huomioita. Mehän kutsuimme Puolasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Liettuasta kansallisten parlamenttien jäseniä myös tähän tapaamiseen, mutta he eivät valitettavasti päässeet paikalle. Samoin Liettuan parlamentin puolustusvaliokunnan entinen puheenjohtaja on tarjoutunut vastaamaan kysymyksiimme kirjallisesti. Rova Jolilla oli vielä pieni korjaus siihen, mitä hän totesi aiemmin. Pyydän anteeksi, tein virheen. Kerroin teille, että Äh, Transparency International tehnyt valtaisesti työtä siinä, että yritettiin selvittää, kuka meni, mikä lentokone meni minne. Minun olisi pitänyt sanoa Amnesty International, sekoitin nämä kaksi järjestöä, eli Amnestystä oli kyse. Colleagues, we have a... Kollegat, meillä on tässä nyt vain 13 minuuttia aikaa kysymyksille ja huomioille. Olen itse puhunut tässä hyvin, hyvin lyhyesti. Nyt meillä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä, joten pyydän, että puhut lyhyesti. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Voit. Olkaa hyvä. Voit. Mr. Voit. Mr. Voit, please go ahead. Ja, ich bedanke mich. Ähm, niin, kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Ja minulla on nyt kyllä valtaisa määrä kysymyksiä äh, tutkintavaliokuntahan teki erinomaista työtä, mutta meidän täytyy tehdä ero sen välillä, mikä koskee Yhdysvaltoja ja sen välillä, mikä koskee meitä eurooppalaisia. Amerikan presidentti on tuominnut tämän toiminnan ja kidutuksen. Sehän on mukavaa, mutta ei ole hyväksyttävää se, jos hän samalla äh, ilmoittaa rankaisemattomuudesta. Joten hyvät kollegat, meidän on myös pohdittava sitä, miten toimimme amerikkalaisten suhteen, kun he sanovat, että on satoja todistusaineistoja, 14 äh, 000 mm, valokuvaa, on laskuja. Sitten hän täytyisi viedä äh, tuomioistuimen amerikkalaisia kansalaisia. Me emme siitä voi tehdä, mutta ainakin voisimme eh, heille antaa matkustuskiellon Eurooppaan. Mitä sitten, eh, no eurooppalaista sitten sitä kautta, että eh, tämä Safe Harbor-sopimus on peruttu, niin se on ainakin osa voitto. Emme tee enää pelkästään sitä, mitä amerikkalaiset toivovat, mutta amerikkalaisten tulisi myös, kun käydään muita neuvotteluja, esimerkiksi TTIP-neuvotteluja ja muita, niin amerikkalaisen pitäisi, en eh, pitäisi kyllä katsoa, että ovatko amerikkalaiset mm, vakavasti otettava neuvottelukumppani. Huolta aiheuttavat nyt nämä viisi EU-jäsenvaltiota, jotka öö, ovat tässä esteenä, eivätkä halua käydä, tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Meillä on eurooppalainen pidätysmääräys eh, ja kuka tahansa eurooppalainen voi joutua tähän, näihin EU-jäsenvaltioihin, joissa ilmeisesti kidutusta on käytetty, kidutusta on piiloteltu Äh, kun on kyse 14 000 valokuvasta, useista laskuista, todistusaineistosta, olisi kyllä mielenkiintoista, jos vihdoinkin voitaisiin nimetä syylliset ja äh, äh, aiheuttaa tutkinta niin, että mm, jossain vaiheessa päästään jopa tuomioihin. Ollaanko nyt niin pitkällä, että näistä viidestä maista olisi nimiäkin, joita vastaan voitaisiin tutkia? Rova Gomes. Not only we are... Me käsittelemme Euroopassa vastuullisuuden puutetta, mutta myöskin kirjoituksen uhreja. Osa Euroopassa. Esimerkiksi ihmiset, jotka olivat Guantanamo Bayssä, jotka Yhdysvaltain pyynnöstä ovat päässeet Eurooppaan. Tapasin tänä viikonloppuna ihmisen, joka oli kahdeksan vuotta Guantanamossa. Hänet on Vapautettu hän on hirveissä oloissa Unkarissa. Siitä huolimatta, että Unkari suosti ottamaan heidät vastaan. Hän ei pärjää, hänellä ei ole työpaikkaa, hänellä ei ole asiakirjoja, lapsilla ei ole, ei edes asuntoa. Puhumattakaan traumasta, että hän on kärsinyt näiden kahdeksan vankeus- ja kidutusvuoden aikana. entiset CIAn virkamiehet, kiinnostavaa kyllä, valittavat, että he ovat oikeuden väärinkäytöstä uhreja Italiassa. Heitä käytettiin pikkukaloina, ja peiteltiin isompien kalojen toimintaa Yhdysvalloissa. Niissä sellaisissa palveluissa – jotka toimivat Euroopassa. Pons Safrano de Sousassa. Äh, Safrano de Sousa on portugalais-amerikkalainen entinen CIA-virkamies, joka tuomittiin Italiassa. Ja sanoi, että hänellä oli tällaista peliä, jossa pikkukalloja ajettiin katiskaan, jotta äh, isommat pääsisivät veräjästä. Ja että tämä oli poliittinen italialainen päätös, jolla pyrittiin välttämään CIAn vastuu kysymyksessä. Haluaisin vastata kysymykseen, Crawford Blackin kysymykseen. Miksi kaikista näistä tuomioista huolimatta niin monet eurooppalaiset maat ovat vastenhakoisia vastaamaan – Ongelma on iso. Se liittyy paljon siihen, miten hallinto välttelee perusvastuutaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa. Tämä on eurooppalainen kysymys. Viimeisen kymmenen vuoden ajan herra Barroso, portugalilainen oma maani, kansalainen. Hän oli pääministerinä, kun kirjoituslennot alkoivat 2002. yritin ajaa juttua häntä vastaan täsmällistä näyttöä myötävaikuttamisesta. professori Carlos Barranco de Moraes, joka on nykypresidentin neuvonantaja. Hän viinautti ihmisoikeuslainsäädäntöä, joka mahdollisti kidutukset ei lennoilla, vaan aluksilla on hänellä lähteitä. Oikeusjärjestelmässä ja poliittisessa tutkimuksessa tätä on peitelty. Sanon tämän siksi, että herra Barroso oli kymmenen vuotta komission puheenjohtaja. Ja tuo saattaa selittää paljon. Ei annasta hänen haluttomuutensa saada vastuullisuutta, vaan sitä, että hän on, että on ollut aktiivisia hallituksia, hallituksia, jotka ovat aktiivisesti tehneet samaa, mitä hän on tehnyt, ja jotka ovat aktiivisesti peitelleet vastuuta, niin kuin hän on peitellyt omaa vastuutaan sen jälkeen, kun hän on ollut komission puheenjohtaja. Kiitoksia sitten Rova Kedrika. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam wrażenie, że jednak e, tutaj wypowiedzi... Minulla on se vaikutelma, että kahden se on Sepsin edustajan ähm, puheenvuorot olivat äh, hiukan erikoista, kun otetaan huomioon, miten mielipide äh, tästä muuttuu Euroopassa, erityisesti niistä äh, maissa, joita niin kovasti kritisoitte. 2009 tuo valiokunta, jota edustaja Koelio jossa edustaja Koelio oli puheenvuorona, puheenjohtajana, teki kovasti työtä muuttaakseen julkista mielipidettä tästä kysymyksestä. Hän otti esiin sen, että tämä on vakava ongelma, joka äh, on ratkaistava, on toimittava, ja näihin toimiin ryhdyttiin. Te viittasitte mm, EUn ihmisoikeustuomioistuimen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin ja äh, CIAn toimiin, mutta ette äh, sano, mitä näissä valtioissa on tehty, äh, näissä maissa, Puolassa esimerkiksi. En ole samaa mieltä siitä, että Puola ei olisi kunnioittanut tuomioistuimen mm, tuomiota, koska lokakuussa 2014 vetosimme tähän tuomio useammista syistä. Äh, Puolan hallitus on äh, järjestänyt syvällisen tutkimuksen asiasta ja tämä Puolan hallituksen äh, tutkimus, siinä oli muutamia ihan selkeitä loppupäätelmiä e, ja seurauksia. Esimerkiksi on nostettu syytteet äh, turvallisuuspalvelujen johtaja vastaan, äh, henkilö vastaan, joka oli vuosina 2003-2004 turvallisuuspalvelujen johtaja. Puolan hallitus on myös pyytänyt oikeusapua Amerikan hallitukselta, jotta äh, se voisi kerätä enemmän todistusaineistoa, koska me tarvitsimme eh, niitä henkilöitä, jotka eivät silloin aikanaan olleet hallituksessa, voidessamme kerätä eh, enemmän eh, todistusaineistoa, mutta amerikkalaiset vastustivat yhteistyötä. Useampaan otteeseen he kieltäytyivät siitä. Amerikkalaiset vastasivat, että he eivät tekisi yhteistyötä puolen hallituksen kanssa selvittääkseen, mikä tilanne oikeastaan aikoinaan oli. Joten Puolan hallitus on myöntänyt, että meillä on ollut näitä keskuksia, joissa on harjoitettu kidutusta. Olemme siis myöntäneet vastuumme. Mutta te ette ota huomioon sitä, että ongelma on se, että oikeudellisen vastuun lisäksi meillä on myös poliittinen vastuu. Ja tämä poliittinen vastuu koskee niitä ihmisiä, jotka silloin aikanaan olivat korkeimmalla mahdollisilla valt- mahdollisissa valtion tehtävissä, presidentti ja pääministeri esimerkiksi. Ja siinä vaiheessa, kun tuo puolue menetti valtansa. Sosiaalidemokratia Puolassa oli varsin heikko muutenkin ja vastuu tässä on poliittinen vastuu, juuri se mistä me keskustelemme nyt. Eli toisaalta haluamme suojella ihmisoikeuksia mahdollisimman hyvin, mutta toisaalta olemme sekä oikeudellisesti että poliittisesti vastuussa sen takia olen sitä mieltä, että äh, SEPSin edustajan pitäisi kerätä paljon tarkempaa tietoa. Lisäksi sanoitte, että hallitus ei halunnut tehdä yhteistyötä ja että on rikottu 38 artiklaa äh, eikä ole annettu tietoja tuomioistuimelle. Jos hallituksessa olisi ollut nämä tiedot, niin se olisi kyllä ne välittänyt eteenpäin, mutta sillä ei ollut niitä tietoja, koska amerikkalaisten kanssa ei ollut yhteistyötä. Amerikkalaiset kieltäytyivät yhteistyöstä. Uh, Pahoittelen, että joudun keskeyttämään, mutta nyt meidän täytyy hiukan rajoittaa puheaikoja. Seuraavaksi Sofi Entfeld, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja pian muutamassa viikossa, viikon kuluttua on kymmenen vuotta siitä, kun ensimmäiset tosiasiat CIAn laittomista kirjoituksista, poikkeuksista, luovutuksista, mustista aukoista paljastettiin Washington Postista kymmenen vuotta sitten. Toisaalta olen iloinen ja ylpeä, että Euroopan parlamentti pitää asiaa yhä esillä kymmenen vuoden jälkeen. Toisaalta on sydämeen käypää, että kymmenen vuodenkaan jälkeen ei ole mitään vastuuvelvollisuutta. Tänään Hollannissa julkistetaan raportti MH17 lennon alasampumisesta viime vuonna, jossa kolmesta ihmistä kuoli. Ja kaikki ovat samaa mieltä, että totuuden selvittäminen, syyllisten oikeuden eteen saattaminen ovat kansainvälisen oikeuden kulmakiviä. Miksei se päde tähän juttuun? Miksei? Koska me olemme yhteistyössä rikollisten kanssa, tekojen tekijöiden kanssa, me itse teemme sitä Eikö itsekritiikki ole oikeusvaltioperiaate ja demokratian yksi perusperiaatteista? Miksi kestää niin pitkään? Ennen kuin vastuullisuutta löytyy. Miksi emme uskalla kysyä epämukavia kysymyksiä? Herra Assad oli yksi perusluottokumppaneita tässä. Syyria oli pää kohteista, koska ne niin hyviä kuulustelmaan. Assad on nyt vihollisemme. Miksi näitä kysymyksiä ei kysytä, miksi me uppoamme yksityiskohtiin? Josko jotain pikkuosaa palapelistä voidaan tai ei voida näyttää toteen oikeudessa, mutta on selvää, mitä on tapahtunut. Torstaissa nyt enää lillukan varsia tuijotellaan. On aika Euroopan kantaa vastuunsa. Ja tekijöiden on jouduttava oikeuden eteen. Jos me emme siinä onnistu, meiltä katoaa moraalinen uskottavuus, jos meillä nyt sitä olikaan. Uskottavuus menee. Ihmiset pyörtävät silmiä ja täällä hymähtelevät täällä salissa, niin minä uskon vielä EU-hun joka on demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen majakka. Mutta juuri siksi meidän on pidettävä tämä asia esillä, että jonain päivänä syylliset joutuvat oikeuden eteen. Kiitos. Thank you, Mr. Lopez. Kiitoksia. Seuraavaksi Eero lopez I would like to address... Haluaisin äh, esittää joitain kysymyksiä herra Blackille, joka paneelissa edustaa juuri tutkivia journalisteja. Tässä vaiheessa meillä varmaan kaikilla on jo omat käsityksemme asiasta kaikkien näiden vuosien jälkeen ja menettelyjen jälkeen, joita täällä LIBE-valiokunnassakin on läpikäyty tosiasioiden sekä totuuden selvittämiseksi. Kyseessä on äärimmäisen keskeinen perusoikeushaaste. On varmistettava, että tällaista ei tapahdu uudelleen. Kuitenkin on vielä jokunen seikka, jotka ehkä voisitte meille vielä selventää, selvittää. Kaikkien näiden toteutettujen tutkimusten jälkeen kysyisin teiltä, mitä tiedätte pidätetyistä ihmisistä, jotka ovat todella kärsineet näistä väärinkäytöksistä, jopa kidutuksesta ja laittomista pidätyksistä, jotka eivät mitenkään, nämä ihmiset eivät mitenkään, heillä ei ollut minkäännäköistä yhteyttä terrorismiin tai rikoksiin. terrorismin alalla. väitetysti nämä pidätykset liittyivät terrorismin torjuntaan, mutta näinhän ei ollut näissäkään tapauksissa. Kysyisin, oliko olemassa jonkinnäköinen sopimus, joka sisälsi jonkinnäköisiä korvauksia niille henkilöille, jotka jäsenvaltioissamme olivat mukana. näitä käytäntöjä luomassa ja ajamassa. Ja todella siis missään vaiheessa tämä ei liittynyt mitenkään terrorismin torjuntaan. Eli ehkä tässä oli lahjontaa, myös jotain taloudellista hyötyä tai jotain sen tapaista. Ja kolmanneksi missä teidän tietojenne mukaan päätettiin päätettiin näistä asioista, siis tiedettiinkö korkeimmalla tasolla, millä tasolla oikeastaan tehtiin päätöksiä? Väitetään, että esimerkiksi hallituksen tasolla ei tiedetty. Oliko kyse tiedustelupalvelujen äh, päätöksistä vai ministereiden, puolustusministereiden, ulkoministereiden äh, vai pääministereiden? Mikä on teidän arvionne, millä tasolla nämä päätökset tehtiin? Kiitoksia. Sitten herra Koelio. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puhujamme Minulla ei ole kysymyksiä esitettävänä, mutta haluaisin muutaman sanan sanoa. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, miten kaikki alkoi täällä Euroopan parlamentissa. Aluksi jotkut ihmiset eivät uskoneet näitä syytöksiä. He sanoivat, että Yhdysvallat ovat demokratia, oikeusvaltio. Eivät, eh, ei Yhdysvallat tietenkään mitään tällaista tee. Ja eh, tutkintavaliokunnassa me saimme todistaa, jota emme pyytäneet, nimittäin presidentti George Bush lausunnossa tunnusti kaiken paitsi kidutuksen. Hän tunnusti luovutukset ja salaiset pidätyskeskukset ja niin poispäin. Nyt meillä on senaatin raportti, jossa Yhdys Itävallan senaatti tunnustaa eh, kidutuksen käyttöön. Tässä ei siis enää ole kyse pelkästään syytöksistä, vaan on kyse tosiseikoista ja meidän on toimittava niiden pohjalta. Meillä on Portugalissa sanonta, jossa sanotaan, että oliivi öljy nousee aina pinnalla kun se sekoitetaan veteen. Se on kuin totuus. Me uskomme, että totuus nousee pinnalle eh, jossain vaiheessa, mutta me emme voi odottaa, eh, että se tapahtuu. Meidän täytyy tehdä työmme. Ja siksi haluaisin kiittää teitä, live-valiokunnan puheenjohtajaa ja kaikkia eh, teitä siitä, että olette tehnyt tätä työtä, koska me emme voi odottaa historian eh, edistymistä. Ei vaan siksi, että täytyy saada selville totuus, vaan jotta, jos tiedämme, mitä oikeasti tapahtui, niin silloin pystymme ehkäisemään sen, että, ne, että jotain samankaltaista tapahtuu uudelleen. Monet ihmiset työskentelevät tämän asian parissa. Kansalaisjärjestöt Amnesty International Human Rights Watch, lehdistö, äh, kansalliset viranomaiset, mukaan lukien oikeusviranomaiset, haluaisin äh, korostaa ähm, tuomari Patarvin äh, arvokasta työtä Italiassa. Ja nyt tänä päivänä kukaan ei voi kieltää sitä, mikä on tapahtunut. Ja meidän pitäisi lähteä siltä pohjalta. Ja olen samaa mieltä Sofi Netfeltin kanssa. Meidän tulisi löytää ratkaisut niin, että syylliset saataisiin oikeuden eteen, mutta poliittisella tasollakin meidän pitäisi tehdä työmme. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Meidän pitäisi tehdä kaksi asiaa mielestäni. Ensinnäkin meidän ei pidä luovuttaa ottaa ja jatkaa tätä keskustelua. Libevaliokunta tekee niin, Euroopan parlamentti tekee niin ja se on hyvä asia. Mutta meidän pitäisi myös pitää kiinni tosiseikoista. Tämä parlamentti hyväksyy useita konkreettisia suosituksia Euroopan toimielimille, jäsenvaltioille, kansainvälisille e, elimille. Ja meidän tulisi jatkuvasti arvioida e, seurataanko meidän suosituksiamme vai eikö. Ja jos meidän suosituksiamme ei seurata, niin miksi ei? Pääkysymys on miksi. Ja jos tähän kysymykseen pystymme vastaamaan, niin sitten varmasti monet muutkin asiat selkenevät. Kiitoksia. Menes. Kiitoksia ja seuraavaksi Rauha Manesku, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia vaalia kuunnan Bokarestin vierailusta. Aluksi sanoisin, että Romanian viranomaiset pitävät vierailua tervetulleena. Se antoi tukensa, se oli läsnä tapaamisissa lukuun ottamatta ministeriö, joka oli Brysselissä tuolloin. Reiliaskointinen presidentti ei kyennyt tapaamaan. Kaikki muut viranomaista pääsää delegaation, ja se on myönteistä. Romanian viranomaiset haluavat käydä vuoropuhelua. Pitää ymmärtää, että Romanian sekä EU että NATO-jäsenensä allekirjoittanut kirjoituksen vastaiseen yleissopimuksen ja se pitää yllä ihmisoikeuslaille säädetään sen täysin sitoutunut oikeusjärjestelmä ja periaatteeseen. Ei pitä lähteä sitä olettamasta, että romanian viranomaiset tiesivät jostakin pidätyskeskuksista ja piilottelevat sitä. Pitää lähteä tosiasioista. The Romanian Senate concluded in its report that sanoit, että senaatin raportissa tuolloin todettiin, että ei ollut näyttöä periaatteessa Romaniassa nyt Yhdysvaltain senaatin raportin jälkeen, vaikka Romania ei mainita senaatin raportissa, nämä syytteet jatkuvat ja meidän edessämme löytää koska näiden väitteiden toistaminen ei ole hyväksi kenellekään. Meidän täytyy tietää, siksi Romanissa on käynnissä tutkinta. Tapasitte syyttäjän. Täysi seurattavuus. Totta kai rajat sille, mitä voi sanoa tutkinnasta, joka on käynnissä, täytyy olla tasapainoisia. Ja kun puhumme viranomaisten ää, vastuullisuudesta, niin emme halua syyttää, me haluamme löytää totuuden. Täytyy olla tasapainoinen. Tutkimuksenne on kiinnostavaa mutta kuten kollegat totesivat, minusta te lähdette olettamasta, että teillä on näyttöä. Tätä ei ole virallisesti vielä todistettu. Me mieluummin tuemme viranomaiset he jatkavat tutkintaa. On heille täyden tukensa, tukemme. Ei vain syyttää heitä. Ja sitten katsotaan, jos romanssi joku on vastuussa, silloin hän todennäköisesti hänet tuomitaan. Sitä ennen ole mielelläni rehellinen. Koska toistan. Tässä sanoit raportissa ei mainita romania. Very, very interested myself to see uh, if... Olisin kiinnostunut itsekin tietämään, Onko näyttöä? Tekin varmaan haluatte. No, we, I want to give time for answer. Haluamme, että vieraillamme myös aikaa vastata. Viimeinen jäsen, joka käyttää puheenvuoron, on edustaja Pagasauriundua. Kiitoksia puheenjohtaja todella tämä asia on saatettava päätökseen, koska muuten se heikentää meidän toimielintemme uskottavuutta ja uskoa oikeusvaltio periaatteen toteutumiseen maissamme. Nyt olemme päässeet kymmenessä vuodessa siihen, missä ollaan nyt, joten aivan varmasti tätä poliittista työtä sekä suositusten arviointia voidaan jatkaa tästä eteenpäinkin. Tämä vuoropuhelu Yhdysvaltain kollegojemme kanssa on äärimmäisen tärkeää ja olisi hyvä, jos Libe voisi järjestää tällaisen tapaamisen yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa. En tiedä, onko sellaista ehkä jo järjestettykin, koska mehän todella minä olen uusi täällä, mutta tällaista yhteistyötä tarvitaan ja asia on nyt kerta kaikkiaan hoidettava pois päiväjärjestyksestä ja selvitettävä juuria myötä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja nyt välittömästi sitten vieraidemme vastauksiin. Me olemme nyt todella pahasti aikataulusta myöhässä, mutta kyllä on toki tärkeää jäsenten voida käyttää puheenvuorot ja kertoa, mitä heillä on sydämellään. Siksi annoin tässä nyt hiukan ylimääräistäkin puheaikaa. On tärkeää, että jäsenillä on tilaisuus puhua. Joten nyt ehkä pyytäisin, että vieraamme vastaavat viitisen minuuttia kukin. Ymmärrän, että se ei ehkä riitä, mutta en tiedä, professori Gailde, ymmärrän, että viisi minuuttia ei ehkä riitä, mutta ehkä te voitte puhua teidän molempien puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia Claude. Kiitos kaikille edustajille erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista ja huomioista. Tässä ehkä kaksi erityistä seikkaa, jotka nostaisin vastauksessani esiin äh, liittyen äh, kritiikkiinkin, jota kertomuksen suhteen on kuultu. Siis kysymys siitä, että olemmeko kohdelleet reilusti niitä jäsenvaltioita, joita on kritisoitu. Muistuttaisin teitä äh, todistusaineistosta, jota ihmisoikeustuomioistuin piti olennaisena ja jonka se sisällytti Al-Nashiri päätökseensä. Nimittäin se, miten CIA löysi tahon Puolassa, turvallisuuspalvelun Puolassa kumppanikseen niin, että saatettiin avata pidätyskeskus ja käynnistää lennot. Se todistusaineisto, jota ihmisoikeustuomioistuin piti niin olennaisena, että sisällytti sen päätökseensä, on se, että CIA osoittaa, että Puolan sotilastiedustelu oli kumppanina. Se oli ainut puolalainen turvallisuuspalvelu, tiedustelupalvelu, johon ei kohdistu minkäänlaista demokraattista valvontaa. Tämä varmasti osoittaa puutteet meidän demokratiassamme itse asiassa olemme ähm, valmistelleet myös kertomuksen turvallisuuspalvelujen demokraattisesta valvonnasta. Kun merkittävä kumppani, liittolainen pyrkii kiertämään demokraattisen tilivelvollisuuden, tilanne on äärimmäisen vaikea ja näin Euroopan unionissa saisi käydä, joten meidän tulisi tämä ongelma kyllä ratkaista. 20 vuotta sitten esiin nousi ongelma eräänä jäsenvaltion sisäministeriössä. Pelättiin terroriuhkaa ja tiedustelupalvelun sisäinen yksikkö demokraattisessa, äh, demokraattisessa jäsenvaltiossa itse asiassa käynnisti kuoleman partion toiminnan EU-jäsenvaltiossa. No tämä tuli julki. Sitten hallituskin vaihtui, sosialistihallitus erosi ja syyttäjäviranomainen käynnisti tai nosti kanteen muun muassa tätä sisäministeriä vastaan. Monet ihmiset joutuivat vankilaan sisäministeri mukaan lukien. Hän oli vastuussa. Tämä maa on hyvin, hyvin tiukasti valvonut, valvonut demokratiaa sekä oikeusvaltion toteutumista. Ja tämä maa on Espanja. Mm, olen tuntenut Espetin vuosia ja hänellä olisi ollut paljon, paljon kerrottavaa, mutta haluan kiittää Espetiä lämpimästi tästä. Äh, voi olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta haluan kiittää Elspetiä paitsi äh, tästä kerrasta myös kaikesta aiemmasta työstä valiokuntamme äh, avuksi. Seuraavaksi Eva Jolie. Eva. <clears throat> Well, <clears throat> Meidän täytyy kunnioittaa sitä, että romanin viranomaiset tapaisivat meidät. ulkoministeriä voinut järjestää itse. Niinhän minä sanoinkin. Sitä en voi kuitenkaan peittää. Minua häiritsee kovasti se, että ne ihmiset, jotka minä tapasin, eivät tule eivät edes halunneet tarkastella kymmenen vuoden aikana kerättyä näyttöä. Näyttöitä niin monet ovat keränneet. Näyttö, joka, joka kuka tässä älykäs ihminen kymmenessä minuutissa toteaa vaikuttavaksi. Teidän, että kunnes Feinstein raportteja on julkaistu ja nimiä mainittu, se on asennekysymys. He ovat riski historian edessä syntyy ihmisenä, jotka eivät olleet mukana. Väärin uskovat, että, että heillä on joku sopimus amerikkalaisten kanssa. He eivät vielä ymmärrä, että tämä sopimus koskee sitten salaisuutta, sen amerikkalaiset ovat rikkoneet, ovat nyt vapaita puhumaan. Joten sanoisin kaikille parlamentin jäsenille, jotka eivät ole näytön vahvuudesta vakuuttuneita ja kuvittelevat, että he voivat sivuttaa ne. Kun professorit, tutkijat, journalistit, jotka ovat omistaneet työnsä turvallisuuskysymyksille ja demokratialle, ovat esittäneet nämä asiat, vaan järjestää tapaamisen teidän kanssa Manesku. Pitäisin teitä vetämään aikaa minun ja herran Blackin kanssa. Voin esittää kaikki ne lentokoneet, jotka pesähtyvät Bukarestissa, tulevat Marokosta, lensivät Kabuliin. Ehkäpä tämä tekisi teidän äly, älynne vaikutuksen ja merkitsee sitä, että te ette ja sitten jäisi tämän pettelyyrityksen vangiksi. Kiitos Eva, kiitos siitä, että puhuit niin ytimekkäästi. Ja seuraavaksi äh, teidän vuoronne. Minäkin yritän puhua äh, ytimekkäästi. Haluaisin vain muutaman kommentin tehdä. Ensinnäkin tämä ajatus siitä, että Puolan viranomaiset olivat jotenkin ähm, estyneitä, koska Yhdysvaltain viranomaiset eivät vastanneet e, heidän vaatimukseen. On totta, että Yhdysvaltain viranomaiset eivät halua tehdä yhteistyötä, mutta kyllä minä uskon, että Puolalla on jo kaikki ne tiedot, joita se tarvitsee. Äh, on loogista ja korrektia se, että totta se, että Puolalla on mm, tietoja sen yhteyksistä turvallisuuspalveluun, jotka syyttäjällä on salaisessa asiakirjassa. Jos tällaisia tietoja olisi, niin on vaikea ymmärtää, miksi tällaista salaista asiakirjaa on. Puolassa on varmaan tarpeeksi tietoa, jotta Puola voisi toteuttaa oman tutkimuksensa ilman, että sen täytyy odottaa tietoja Yhdysvalloilta. Sitten kysymykset edustaja Lopes Aguilarilta. No, niiden ihmisten määrä, jotka ovat olleet näissä salaisissa keskuksissa, ei ole ollut mitään tekemistä terrorismin kanssa se syy, miksi on niin vaikea vastata tarkkaan tuohon kysymykseen, on se, että vaikka senaatin raportti äh, sanoo, että näitä ihmisiä oli 26, CIAn oman määritelmän mukaan. Ensinnäkin me emme tiedä, mikä CIAn määritelmä on, ja toiseksi meidän on muistettava, että noista 119 ihmisistä, jotka mainittiin tuossa äh, raportissa, noin kolmas osa on kadonnut muutenkin, joten emme voi sanoa äh, heistä mitään. Tämä äh, raportti on vain yhteenveto. Se on yhteenveto kuudesta tuhannen sivun salaisesta raportista. Tuossa salaisessa raportissa on ymmärtääkseni on ikään kuin luku jokaisesta yksilöstä, äh, mutta sitä meillä ei ole tässä yhteenvedossa. Yksi näistä äh, miehistä, jota pidettiin valveilla useita päiviä, kunnes hän kokesi, koki hirveitä hallusinaatioita, oli äh, Janat Gul ja myöhemmin sitten se ja päätti, että hänellä ei ollut mitään tekemistä äh, terrorismin kanssa ja hänet sen jälkeen vapautettiin. Äh, tähän toiseen kysymykseen on vaikea kysy- vastata jokaisessa tapauksessa. Me emme aina välttämättä tiedä joka maassa, kuinka pitkälti eri viranomaiset tiesivät, mistä oli kyse. Puolassa sen aikainen pääministeri ja sen aikainen presidentti julkisesti ovat myöntäneet ja tiesivät siitä. Romaniassa jonkinlaisia tunnustuksia on ollut, jotka on sitten peruttu. Liettuossa presidentti Adamkos sanoi, että hän ei tiennyt asiasta mitään. Toisaalta vaikuttaa siltä e, e, senaatin raportin pohjalta, että itse asiassa aika monet virkamiehet tiesivät tästä, viranomaiset tiesivät tästä, on ollut yhteyksiä Yhdysvaltain ministeriöiden ja näiden valtioiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, että ei voi olla, että kukaan ei tästä tiennyt mitään. Tulee tähän raha-asiaan. No, raportista käy selvä silmi, että kaikille näistä maille on maksettu rahaa Romania on saanut vähintäänkin 8 miljoonaa dollaria muista valtioista, emme tiedä tarkkaan. Ähm, mutta huhuja on ollut yhdessä tapauksessa, vain puhuttiin suuresta pahvilaatikollisesta rahaa. Äh, tämä on ollut jonkinlaista tukea heidän äh, kumppanuudelleen. Sanokaa, kutsukaa sitä miksi haluatte. Me voimme miettiä sitä, mitä todistusaineisto missäkin yhteydessä aina tarkoittaa, mutta päivän päätteeksi ei ole mitään sellaista todellisuutta, jonka mukaan tällaista salaista keskusta ei olisi ollut Romaniassa. Ei ole mitään mahdollisuutta, että se olisi ollut jossain muualla. Jos katsotte eh, näitä eh, todistusaineistoa, lentoreittejä, sopimuksia, laskuja, eh, kaikkia näitä asioita, niin kyllä täytyy luoda jonkinlainen täysin keinotekoinen maailma, jotta voi väittää väittää, että äh, tätä ei tapahtunut, mutta kyllä tällainen keskus on ollut Romaniassa ja se on sataprosenttisen varmaa. Kiitos herra Black. Haluan kiittää kaikkia panelisteja heidän puheenvuorostaan. Ja nyt siirrymme kuulemaan muita puhujia. Helen Duffy ei pääse paikalle, joten nyt pyydän sitten muita panelisteja tänne eteen. Ja tässä kun odottelemme, voin mainita, kun puhumme eri sidosryhmistä, niin erityisesti kansalaisjärjestöt, jotka ovat tässä työssä olleet mukana alusta alkaen. Ja myös tämän Feinsteinin raportti Amnesty International ja muut. colleagues, um, we proceed with our second panel and I'd like to welcome our first guest. Kollegat, nyt ensimmäinen vieramme tässä toisessa paneelissa Armando Spataro, joka on johtava syyttäjä Torinossa. Hän on tunnettu siitä, että hän sai Milanossa ja Italiassa 23 kolmen Yhdysvaltain kansalaisen tuomion aikaan Abu Omarin sieppauksen osalta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla on kunnia saada kutsu tänne. Olen iloinen, että saan jälleen kerran olla täällä. Minulla on 15 minuuttia aikaa. Tämä vaikuttaa valintoihin, joita minun on tehtävä. Minun on päätettävä, mistä puhun. Olen useaan otteeseen kertonut parlamentissa, äh, miten Abu Omar kidnappattiin. Te tunnette äh, tämän äh, tarinan. Sen kerroin jo väliaikaisessa valiokunnassa, jossa puheenjohtajana oli Era Coelho, ja voin kyllä lähettää teille ylimääräistä tietoa ja päivityksiä, jos haluatte sitä. Lyhyesti kertoisin vain, miten tämä päättyi on myös pieniä virheitä tässä erinomaisessa kertomuksessa, jonka live-valiokunta on tuonut. Näitä tuomittuja amerikkalaisia ei ole 22 seijasta ja yksi mm, Äh, äh, ylimääräinen vain 26. Meillä oli sen lisäksi vielä ylimääräinen äh, käsittely, jossa 26 henkilöä amerikkalaista tuomittu, joista viisi diplomaattia. Me, tuomioistuin päätti, että diplomaattista immuniteettia ei tässä voida hyväksyä. Lisäksi yksi italialainen mm, karabineeri tuomittiin koska hän oli mukana eh, tässä eh, pidätyksessä. Ja lisäksi eh, tuomittiin myös yksi toimittaja, joka ei toiminut yhtä hyvin kuin herra Crofton Black. Ja turvallisuus, italialaisen turvallisuuspalvelujen suhteen on ollut useita erilaisia tuomioita. Loppujen lopuksi Milanon vetomustuomioistuin tuomitsi tämän turvallisuuspalvelun johtajan viisi henkilöä tuomitsi, mutta johtojen valtion salaisuusdoktriinista, johon eräs toinen hallitus vetosi. Perustuslakituomioistuin päätti, että tämä tuomio ei käy ja viimeinen tuomioistuin tuomioistuin aste joutui myöntymään, kritisoiden kuitenkin perustuslakituomioistuinta. Ähm, näistä amerikkalaisista meillä on siis 26, jotka on tuomittu lopullisessa oikeusasteessa ja nämä sismin salaisen palvelun virankamiehet, heitä ei kuitenkaan vapautettu. Minä haluaisin nyt lyhyesti puhua äh, tästä valtion salaisuusdoktriinista äh, siksi, koska tästä on varmaan hyötyä kaikille koska minun puheenvuoroni ydin on se, että eikö ole mahdollisesti niin, että valtion salaisuus äh, on perustelematon doktriini. Myös demokratiassa täytyy tietenkin huomioida valtion salaisuus, mutta ongelma on, kun tätä oikeutta käytetään väärin ja ei ole riittävää poliittista ja kuten Italian tapauksessa myöskin oikeudellista valvontaa. Ähm, Euroopan parlamentti on tehnyt kyllä erinomaista työtä. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että Abu Omar, äh, hän, hänetkin on tuomittu äh, terrorismista äh, kuudeksi vuodeksi vankilaan. Jos häntä ei olisi ähm, kidnappattu, niin hän olisi vankilassa. Ja hän olisi todennäköisesti jo tuon tuomionsa kärsinyt. Mm. Eli valtion salaisuudella on oikeutensa myös demokratiassa, mutta on löydettävä tasapaino mm, oikeuslaitoksen tarpeiden välillä ja myöskin turvallisuuden välillä, joka on syy tälle valtion salaisuusdoktriinille joten sääsään syntyy tietenkin jännite eh, täytäntöönpano vallan ja oikeuslaitoksen välillä. Italiassa meillä on hyvin kattava laki, joka ehm, eh, väksyttiin vuonna 2007 sen jälkeen, kun tutkittiin Abu Omarin eh, kidnappausta tässä tarkastellaan kahta eri virastoa, virast, näiltä, näiltä virastoilta muutettiin nimet. Usein uudistukset menevät Italiassa näin, että nimi muutettiin, eli nimi muutettiin. Ja tämä valtion salaisuus on ihan selkeästi määritelty. Valtion salaisuus voi kattaa asiakirjoja, tietoja, toimintaa ja mitä tahansa muuta, jonka äh, välittäminen saattaa aiheuttaa äh, ongelmia äh, haittaa tasavallalle, ähm, perustuslaille, valtion riippumattomuudelle e, ja myöskin sotilaalliselle puolustuskyvylle. Ja valtion salaisuuden määräaika on 30 vuotta tässä tapauksessa. Valitettavasti Italiassa äh, kävi niin, että vaikka valtio, äh, tämä laki onkin erinomainen, niin äh, sitä vesitettiin erilaisten hallinnollisin toimin. Kun tämä laki hyväksyttiin vuonna 2007, parlamentti jätti äh, valtion salauden ulkopuolelle äh, taloudelliset edut, mutta äh, Prodi hyväksyi sitten asetuksin, johon ottaa valtion salaisuus ajatuksen alle myös taloudelliset edut. Eli takaoven kautta tuli tämä asia mukaan valtiosalaisuuden alaiseksi. Sanoin aikaisemmin, että valvonta on erittäin tärkeää. No, meillä Italiassa on kahden tyyppistä valvontaa, poliittista ja oikeudellista valvontaa. Poliittinen valvonta on parlamentaarisella valiokunnalla, jossa puolet jäsenistä tulevat hallitusenemmistöstä ja puolet oppositiosta ja puheenjohtaja on oppositiosta. Ja tämä valiokunta kokoontuu joka kerta, kun tämä valtion salaisuuskysymys nousee esiin tuomioistuimessa. Näinä vuosina ei koskaan nostettu esiin tätä kysymystä. Mm. Parlamentille voitaisiin kyllä oikeudellinen valvonta sen sijaan on annettu perustuslakituomioistuimeen, eli kun tuomari on sitä mieltä, että äh, joitakin todistusaineistoja ei voida käyttää äh, valtion salaisuuden takia ja että tämä on perusteetunta, niin silloin hän voi kääntyä perustuslakituomioistuimen puoleen. No niin, hyvät ystävät. Italiassa Abu Omarin tapauksessa valtion salaisuus on nostettu esiin kaikkien hallitusten toimesta. Äh, Prodin hallitus, Berlusconin hallitus, äh, Montin ja Letan äh, hallitus sekä myöskin Rentsin hallitus. Mm, koska kun minä tutkin SISMin virastoa, ja siellä Perudansa alkoi oikeudenkäynti, niin tuohon oikeudenkäyntiin liittyen Rensi vetosi valtion salaisuuteen. Eli tässä on kyse lausunnoista, myöskin puhelinkuuntelusta. Ja tästä on tullut todellinen farsi. Valtion salaisuuteen on vedetty Äh, tapauksissa, jotka liittyvät esimerkiksi korruptioon. Tämä tuskin äh, liittyy äh, valtion turvallisuuteen. Ähm, ja poliittinen valvonta on nyt vaarassa siksi, koska tämän valiokunnan kaksi puheenjohtajaa olivat mukana tässä Porin hallituksessa, joka vastusti tämän valiokunnan perustamista. Eli tämä laki on siis hyvä laki Italiassa, mutta meillä ei ole riittävästi poliittista ja oikeudellista valvontaa. Ja Italiassa on käynyt niin, että Montin ja Letan hallituksen yhteydessä päätettiin, että valtion salaisuus voi kattaa itse asiassa melkein mitä tahansa. Eli oli loppujen lopuksi vetomustuomioistuimen päätettävä oikeudenkäynti kritisoida voimakkaasti perustuslakituomioistuinta. Ja tästä on tehty tutkimus, joka on mielestäni erittäin tärkeä ja mm, pyytäisin, että Euroopan parlamentti tämän tutkimuksen, jonka olette tehneet, kääntäisi kaikille kielille, koska se on kyllä erittäin erinomainen. Siinä on muutamia epätarkkuuksia liittyen Abu Omarin tapaukseen. voi lähettää teille tietoa, jotta voisitte sen korjata, mutta olisi tärkeää, E, todellakin, että e, yhdistetään kaikki ne tiedot, joita meillä on. Ja kaikenlaista polemiikkiakin tietenkin kuulee. E, Anna Gomezilta kuulin, että että me asetimme syytteeseen kaikki salaisten palvelujen johtajat. Olisimme asettaneet syytteeseen useita muitakin korkeita edustajia, ministereitä ja muita, jos meillä olisi ollut todistusaineistoja. Aineistoa. Minä en ole sosiologi, vaan olen syyttäjä. Ja Italia on aina kieltäytynyt lähettämästä eteenpäin luovutusmääräyksiä ja muita. Tämä on kyllä uskomatonta. Ja sitten, miksi näissä julkisissa asiakirjan osissa ei ole viittauksia Abu tapauksiin? ei tämä varmaan liity siihen, että meillä on 26 amerikkalaista tuomittua ja Italiassa on myös armahduspyyntö. Meillä on uusia armahduspyyntöjä uusille tuomitoille. Minä uskon, että ongelma on ennemminkin se, että äh, tässä Feinsteinin raportissa ei puhuta tapauksista, jotka liittyvät Italian turvallisuuspalveluun ja joista Italiassa on tutkittu. Ja nyt pääsenkin puheenvuoroni loppuosaan. On hyvin mielenkiintoista nähdä, miten libevaliokuutta on kerännyt yhteen suositukset ja aikaisemmat tutkimukset ja pyytänyt tarkastelemaan niitä. Olen täysin samaa mieltä edustajien Inet Feld ja Koelion kanssa. Ja tässä nyt puhun kansalaisena. Nyt on aika pyytää vähän muutakin Euroopan parlamentilla. Minä kovasti arvostan sitä hienoa työtä, mitä Euroopan parlamentti Eh, on tehnyt, mutta yritän nyt selittää, mitä eh, haluan sanoa. Minä olen nyt laskenut, että meillä on tässä 18 päätöslauselmaa eh, Euroopan parlamentin virallista asiakirjaa, Euroopan neuvoston asiakirjaa, komission asiakirjaa. Euroopan neuvostolla on jopa 34 viittausta. Sitten on myöskin menty Ähm, Euroopan ihmistuomioistuimen eteen katsotaan, mitä ihmisoikeustuomioistuin päättää. Mutta kuten useasti täällä on sanottu, on kymmenen vuotta siitä, että Washington Post nosti esiin kysymyksen siitä, että on näitä salaisia vankiloita. Siitä syntyi erilaisia tutkimuksia ja jo Faavan mietinnössä väliaikaisesta valiokunnasta viitattiin eh, mietinnön lopuksi siihen, että pitäisi luoda jonkinlainen mekanismi, jossa voitaisiin hyödyntää eh, tätä seitsemän artiklaa voisi olla ensin jonkinlainen varoitusmekanismi ja sitten rangaistuksia, jos ei kunnioiteta Euroopan unionin perusarvoja artiklan kaksi mukaan. Näin lukee myös Dick Martinin raportissa. Ja tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan nyt tuomioistuimen Safe Harbor-päätöstä oikeuslaitos puuttuu poliittiseen toimintaan, ei siksi, että tuomarit haluaisivat puuttua poliitikkojen toimintaan. Ei, tässä ollaan ikään kuin johtotähtenä. Sanotaan tuossa tuomiossa, että on arvoja, joita ei voida unohtaa, ei taloudellisten etujen nimessä, ei turvallisuuden nimissä, eikä myöskin sisäisten etujen nimessä, joita yritetään puolustaa. Nyt ei saa enää olla e, hiljaa kidutuksista. Valtion salaisuus on ikään kuin luonut savuverhon näiden asioiden ylle. Minä puhun nyt Italian puolesta. Vielä minuuttia sitten päätän puheenvuoron, puheenjohtaja. Italian hallitukset, mainitsi viisi hallitusta. Va, äh, ovat vasta teidän päätöslauselmien jälkeen toimineet. Eli mistä tässä on kyse? Euroopan parlamentti on ollut tällainen välikäsi, olen nähnyt tämän. Jos parlamentti painostaa, jotta eri toimijat ryhtyvät viemään tätä asiaa eteenpäin. Tätä minä toivoisin kansalaisena. Ei tässä ole kyse siitä, että kenellä, millä instituutilla on etuoikeus. Tiedän, että on poliittisia jännitteitä, mutta tarvitsen Euroopan parlamenttia, joka ei ole heikko. Ei se tietenkään ole heikko, mutta sen pitää olla vahvempi. Sen täytyy puolustaa kansalaisten oikeuksia. Kansalaiset ovat sen valinneet ja mennä loppuun asti ja varmistaa tasa-arvo. Yleissopimus kidotuksesta, siitä on puhuttu usean otteisiin. Ei se ole olemassa vain sitä varten, että se voidaan ripustaa seinälle kauniisiin kehyksiin. Mm, myöskin parlamentin päätöslauselma vuodelta tältä vuodelta. Siinä sanotaan, että halutaan välittää tämä päätöslauso neuvostolle ja komissiolle. Ei varmaan vain sitä varten, että nämä lukisivat sen, vaan sitä varten, että ne toimisivat. Tarvitaan enemmän kuin pelkkiä sanoja. Ne, jotka ovat rikkoneet perusoikeuksia, pitää asettaa selkä seinää vasten. Tämä on sitä, mitä ajattelen, kun ajattelen Euroopan parlamentin toimivaltuuksia ja sitä, että niitä hyödytetään loppuun asti. Ja minusta olisi eh, mukavaa nähdä johdonmukaisuutta ehm, Euroopan eh, parlamentin toiminnan välillä, mutta jotka, joista ollaan hiljaa ähm, alkuperämaissa, esimerkiksi Italiassa. Claudia Faava äh, toimi johdonmukaisesti. Hän puhui samoja asioita täällä kuin puhui Italiassa, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja lopuksi haluaisin siteerata presidentti Mattarellan puheesta, jonka hän eilen piti. Meidän täytyy tehdä niin, että Euroopan ääni on äh, voimakas, että se puhuu demokratian ja vapauden äh, puolesta ja oikeusvaltio mm, kunnioituksen puolesta. yksikään valtio ei voi yrittää yksin äh, ratkaista talouskriisin aiheuttamia ongelmia tai pakolaiskriisin tai kansainvälisen terrorismin aiheuttamia ongelmia. Näin sanoi Mattarella. Mm, Ajattelen myöskin niitä tyhmyyksiä, eh, joita sanotaan eh, liittyen esimerkiksi PNR-tietojen keruuden suhteen. Niistä ei ole mitään hyötyä. Niillä rikutaan kansalaisten yksityisyyden oikeutta eh, ja näin on tuomioistuin sanonut. Ja minä toivon, että te menette eteenpäin, eteenpäin, ettekä pysähdy koskaan. Ja lopuksi haluaisin siteerata erästä kirjaa, erään espanjaisen kirjailijan kirjoittamaa kirjaa. Täytyy mennä pidemmälle kuin vain tehdä lausuntoja ja täytyy varmistaa, että vastuu, vastuulliset joutuvat vastuuseen ja jos rangaistuksia tarvitaan, niin sitten tulee rangaistuksia chiedo scusa se ho sforato di quattro minuti. Anteeksi, että ylitin tämän neljällä minuutilla. Ei se mitään. Tämä oli erittäin äh, intohimoinen puheenvuoro ja hienoa todella tämä Abu Omarin tapaus äh, on hyvin mielenkiintoinen. Te puhuitte Favan mietinnöstä ja äh, herra Koelio tietää oikein hyvin nämä aiemmat tapahtumat ja puitteet ja vastuukysymykset. Tämä oli todella hyödyllinen puheenvuoro tämän päivänä kokouksessamme. Kiitos siitä. Todella valitettavasti professori Duffy, seuraava puhuja me joutui perumaan tulonsa viime hetkellä, joten nyt äh, kuulemme viimeistä puhujamme Amrit Singia Hän on äh, avoimen yhteiskunnan oikeusaloite Kanete edustaja. Hän puhuu strategisesta sovittelusta, dokumentaatiosta ja ylipäätään terrorismin vastaista taistelusta. Olkaa hyvä. This opportunity to speak. Kiitos, olen kiitollinen, että saan puhua tässä kuulemisessa. Kuuleminen on tervetuloa tapahtuma. Olemme toivekkaita, että Euroopan parlamentti jatkaa ponnistelujaan ja että oltaisiin vastuullisia, kannettaisiin vastuuta EUn osallisuudesta CIAan toimiin. Mä taustaa työstäni olen työskennellyt tämän asian parissa sekä yhdysvaltalaisesta että eurooppalaisesta näkökulmasta vuodesta 2001. Olen laatinut myös raportin kertokseen maapalloistuminen, jossa on yhteenveto niistä monista hallituksista, jotka olivat osana CIAn pakkaisessa luovutusten kirjoitusohjelmassa. Olin Abdulrahim al-Nashrin asianajaja e tuomioistumassa ja olin myöskin hänen asianajansa tuossa Puolaa vastaan, jonka voitimme. Ja Puolassa oli tällainen äh, virtaanpilväs päätös 24. tammikuuta viime vuonna. Ja olen Nashrin ja myöskin jutussa, joka on tällä hetkellä Romania vastaan käynnissä. Kuten edellinen paneeli totesi, on selvää, että jutut Puolaa ja Romania vastaan – samaa faktaryvästä ja samaa oikeudellista infrastruktuuria, joka koskee ja toimia Euroopassa. Eli meillä on kaksi virstan pylväspäätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Yksi Makedonia vasta, kaksi Puolaa vastaan julkaistu samana päivänä sekä Makedonian että Puolan katsottiin olevan vastuussa pakollisesta luovutusten ja kirjoitusten toimissa. Vaikka nämä toimet ovat äärimmäisen tärkeitä sikäli, että ne ovat oikeudellinen ennakkotapaus. Ja kieltävät jäsenvaltiot näiden räikeän, räik, osallistumasta näihin räikeään laittamiin toimiin. Herra kuitenkin kysymys, missä määrin jäsenvaltiot noudattavat päätöksiä. Ja vielä nähtäväksi esimerkiksi, josko Makedonian ja Puolan hallitukset tekevät tehokkaita tutkimuksia, kuten tuomi, tuomissa vaaditaan. Sekä Puolan että Makedonian jutuissa todettiin, että Puolan ja Makedonian hallitukset eivät tehneet äh, sopimuksen mukaisia tehokkaita tutkimuksia. Haluaisin sanoa teille siis suoraan, että te herättää vakavia kysymyksiä tuomioista huolimatta niiden täytäntöönpanosta. Ja sitten maaliskuussa 2015 Euroopan neuvosto, ministerineuvosto ilmaisi vakavan huolensa – Nasserin erityisoloista. Hän on tällä hetkellä Guantanamo Bayssä vankina. Ja häntä uhkaa sotilaskomitean pitämä oikeudenkäynti, ja rangaistuksena voi olla kuolemantuomio. Eli nämä salaiset pidätykset, jotka ne eivät liity ainoastaan Euroopan sopimuksen artiklaan kolme joka, liittyy, joka koskee kidutusta – ratkaisivat myös artiklaa 2 ja 3 tuomiot Ja Al-Nasr Pola vastaan josta totesi, että sopimuksen artiklaa 2 oli loukattu, koska Pola oli avustanut Yhdysvaltoja siirtämään Al-Nashria Polan alueelta. Ja tähän, koska, ja tähän kohtaa tuomio sotilasoikeudessa tai sotilaskomitean edessä. Sama oikeudellinen kysymys tulee myös käsittelyyn Romanian jutussa. Kysymys ei ole siis ainoastaan vapauden riistosta, vaan vastuusta, hallitusten vastuusta tässä tapauksessa romanista siirtämisessä. Nämä, ovat, nämä jutut ovat äärimmäisen tärkeitä. Kehtäisin tätä kiinnittämään tarkka huomata niihin, koska niissä Euroopan vastasopimusta, yleissopimusta ja kansainvälistä oikeutta loikataan vakavasti. Ja edelleen paneeli totesi, on näytetty toteen yli kohtuullisen epäilyn rajan, että Puolassa oli ja Romaniassa oli salainen pidätyskeskus. Ja sama näyttöraja ylittyy Litoanin pidätyskeskuksessa. Tämän ovat vahvistaneet muutkin kuin journalistit, myös Martin mietintö ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari toistuvat lausunnot. Myös herra Thomas Hammerberg 2012 maaliskuussa jätti paperit, joissa oli näyttöä Romanian perintöskeskuksesta Romanian tutkijalle, ää, äh, syyttäjälle. Hammerberg ei saanut mitään reaktiota sieltä. tarkastelen Eva Jollin kommentteja Romanian piilottelun ja kiistämiskäytäntöjen taustaa vasten. Ja tämähän oli meidän valituksemme EUn ihmisoikeustuomioistuimella. Me totesimme, että Romanian viranomaiset ovat jatkuvasti vain kiistäneet, että heillä oli sellainen vankila. Ja tämä on relevanttia myöskin faktojen kannalta. Se, että he jatkuvasti kiistävät tämän huolimatta massiivisesta näytöstä, senaatti, Martinsin mietinnöt. Ka- kaikesta tästä huolimatta Romania kiistää asiat ja se ei ole uskottavaa enää näytön valossa. Ja tämä jatkuva kiistäminen luo kontekstin. Jos Romania on osa että sillä ei ole halua tehdä tehokasta tutkimusta. Al-Nashri puolijutussa tämä oli puolen mielestä merkittävää. Sillä ei sillä ole väliä, mitä Roman hallitus sanoo tänään tai huomenna. Meidän täytyy tarkastella historiallisesti, mitä hallitus on pitkään tehnyt. Ja tässä viimeisessä paneelissa on toistettu useamman kerran se, että se fakta, että Romaniassa oli salainen se ja pitäiskeskus, sen Washington Policy ja Human Rights Watch osoittivat jo vuonna 2005 selvästi. Josta tarkastellaan Romanian hallituksen kiistämistä tuon jälkeen, voi ainoastaan tulla siihen lopputulemaan, että mitään halua tehdä tehokasta tutkimusta, tutkintaa ei ole. Joten Eli Al-Nashri vastaan puolella juttu pakottaa meidät siihen johtopäätökseen, että, että Romania rikkoo eurooppalaista yleissopimusta samoin kuin Puola. Tämä on loogisesti selvää. Vetoan Tervan parlamentti ottaa tosiaan sen huomioon. faktat Romanian suhteen todettiin sekä senaatin raportissa että kuten herra Black totesi jo ennen senaatin raporttia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kuulisena senaattori Martin asiantuntijalausunnon toisen asiantuntijan todistajan lausunnon, jotka vahvistuivat, että Romanissa oli vankila. Painetaan niin, että tämä tuomio annettiin 2000 14. heinäkuussa ennen senaatin raportin julkistamista. Me tiedämme nyt tosiasiana, että senaatin raportti vahvistaa, että Romanian seija keskus avattiin 2002 ja solittiin 2005. Ja tuomista taas, että on mahdotonta, että Puolassa olisi ollut salainen seijaan terveyskeskus tietämättä laajasti ottaen, mitä siellä tapahtuu, on myöskin mahdotonta uskoa tai kuvitella, että romaniviranomaiset eivät olisi tienneet, että vankeja tuotiin ja vietiin maasta. Sen raportti osoittaa näyttöä, kistämätöntä näyttöä, ja tämä salainen Seijan vankila luotti Seijan pyynnöstä – ja Yhdysvaltain hallitus maksoi merkittävästi rahaa, yli 8 miljoonaa dollaria Romanian viranomaisille. Jossa niin, että romanilaiset eivät tienneet mitään tästä. Miten voi olla, että senaatin raportti viittaa sopimukseen, viittaa miljooni dollareihin, joita on annettu ainoastaan romanian viranomaisille herää vakavia kysymyksiä siitä, mitä tämä niin sanottu tutkimus, jota Romaniassa tehdään, tekee. Lisäisin myös pöytäkirjaa varten, että tuota tutkimusta ensinnäkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin meidän ennakkotapaukset toteavat, että tällaisen tutkinnan täytyy olla rikostutkinta, jotta täytettäisiin velvoitus artikla 3 mukainen todennäköinen tapaus tai sellainen, että voidaan perustua sen mukaiseksi. Rikostutkinta tarvitaan. Tuota rikostutkintaa ei aloita ennen kuin herra Al-Nashri nosti rikoskanteen 2013. Al-Nashri puolen jo tuossa ihmisoikeustoimijoista tekee selväksi, että valtiolla on velvollisuus tehdä omasta aloitteestaan tutkimus juttu, jolla löytyy perusteita tehdään. Ja tiedämme, että juttu, jolla löytyy perusteita, avataan tästä vuodesta 2005. Ja romanin viranomaiset tiesivät tästä salasta sen jälkeen vankilasta jo ennen vuotta 2005, koska he olivat tehneet jo sopimuksen tästä vankilasta ennen 2005. Joten jos tietoa ajattelee, täytyy ymmärtää. Täytyy tietää, että Romanin hallituksessa oli tahoja, jotka tiesivät, että tänään on tapahtunut mahdollista kuvitella, että asia olisi voinut olla toisin. So I would just end with Eli painottaisin sitä lopuksi, mitä edessäkin paneelissa ja tässä paneelissa on sanottu, että näyttö sen puolesta, että Puolassa, Romaniassa ja Liettuassa oli salaisia seijaan. päätöskeskuksia on murskaava. Ja että useat jäsenvaltiot olivat, tekivät yhteistyötä CIAn kanssa tarjoamalla ilmatilansa käyttöön, tarjoamalla tiedustelutietoa tai muin keinoin. Ja on elintärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa sitten käsittelyä, antaa itselleen mandaatin ja resurssin jatkaakseen kamppailua vastu, vastuullisten löytämiseksi tässä räikeässä oikeudenloukkauksessa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi vuorossa ovat jäsenet. Ensimmäisenä herra Koelio, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Spataro ja rouva Singia heidän puheenvuoroistaan. Samoin haluan kiittää teitä siitä, että arvioitte myönteisesti minun tekemääni työtä. Tutkimus, jonka olemme toteuttaneet, on jotain aivan uutta Euroopalle. Ihan oikeutetusti usein valittelemme sitä, että virheet parlamentaarisissa tutkimuksissa ja sosiaaliset tutkimukset äh, pääsevät tapahtumaan. Ja se, mitä herra Spataro sanoi oikeudellisista, juridisista tutkimuksista ja näiden puutteista, niin totta kai täällä kaikella on vaikutuksensa yhteiskuntiimme ja kansalaisten oikeuksiin. Herra Spataro puolusti oikeuden toteutumista ja totesi, että tarkoitus ei voi pyhittää keinoja. Näin mekin uskomme ja katsomme. Ja tuomiot, jotka on langen, langetettu, uskoakseni tulevat mm, vaikuttamaan asioihin laajemminkin. On kuitenkin myös asioita, joihin emme voi vaikuttaa, esimerkiksi valtion salaisuus, että sitä väärinkäytetään ja että kansallista valvontaa tämän väärinkäytöksen suhteen ei saada toteutettua. Viittaisin siihen, mikä on sanottu aiemminkin ja mihin myös tämä valiokunta on viitannut, ähm, nimittäin se, että ähm, seuraamuksia ei näin ollen äh, saada langetettua, äh, jos äh, oikeuslaitoksen toteuttama valvonta ja parlamentaarinen valvonta eivät kerta kaikkiaan pääse toteutumaan. Monissa maissa tätä valvontaa ei ole lainkaan, joissain maissa jonkin verran on kuitenkin myös vääränlaista valvontaa. Ja joissain maissa on oikein hyvää lainsäädäntöä, mutta eri toimielimet käytännössä eivät sovella tätä lainsäädäntöä oikealla tavalla. Kyllä meidän tätä täytyy tarkastella, nimittäin juuri mm, valtion toimien valvonta ja valtion salaisuuteen vetoamisen valvonta. Muuten katson, että täällä on aika hyvääkin työtä tehty. Ja olen ollut paljon yhteyksissä kansallisiin parlamentteihin. Olemme vertailleet eri jäsenvaltioiden perinteitä. Enempää ei oikeastaan voi tehdä, koska muuten me ylitämme taas oman toimivaltamme rajat. Myös meidän on luonnollisesti kunnioitettava oman toimivaltamme rajoja. Me voi tehdä mitään, mihin meillä ei ole toimivaltaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Komes. Kiitos. Minäkin ihailen kovasti työtä, jota herras Pataro Italiassa on tehnyt. Ja toden totta, oli tärkeää meidän kuulla hänen työstään. Olen erityisen kiitollinen siitä, että hän tuli sanomaan meille, että mm, valtion salaisuuden väärinkäyttäminen estää tilivelvollisuuden toteutumisen. Ja Carlos Coelho tähän myös viittasi ja totesi, että meillä on omat toimivaltamme rajoitukset, että me emme voi päättää siitä, miten valtion salaisuutta sovelletaan. Mutta kyllä meidän tehtävämme on sanoa hallituksillemme, että ne väärinkäyttävät valtion salaisuus mahdollisuutta eh, piiloutuakseen eh, sen taakse ja suojellakseen poliitikkoja, jotka ovat korkeassa asemassa ja suojellakseen tiedustelupalvelujen edustajia, jotka ovat olleet mukana näissä kidutus- ja sieppausohjelmissa. Kyllä tämä on meidän tehtävämme ja tämä kuulemistilaisuus mielestäni tämän on meille opettanut ja osoittanut. Näin on tapahtunut Italiassa ja näin on tapahtunut ja myös muissa maissa. Romania, niin Carlos Coelho ja minä osallistuimme ensimmäiseen Romania-vierailuun vuonna 2007 ja palasimme tänne täysin vakuuttuneena siitä, että Romanian viranomaiset valehtelivat hyvin paljon ristiriitaista tietoa. ja Saimme muistan eräänkin tiedustelupalvelun edustajien edustajan, jonka onnistuimme löytämään ja joka kertoi meille niistä kummallisista lennoista ja puhui lähellä olevasta pidätyskeskuksesta, joka oli toiminnassa. Joten romanialaiset kollegat EPPssä jotka kuulutte myös minun poliittiseen perheeseen, niin älkää enää kiistäkö tosiasioita. Me tiedämme, että näin on tapahtunut. Kantakaa vastuu tästä ja pyrkikää löytämään vastuulliset ja syylliset. Sitten oma maani Portugali, ja tämä on kyllä hyvin tärkeää, koska professori, professori Guild kertoi meille siitä, miten Puolassa – CIA valitsi kumppanikseen ja liittolaisekseen sotilastiedustelun, joka oli tunnettu siitä, että siihen ei kohdistunut minkäänlaista valvontaa. Portugalissa paitsi tiedustelupalvelu myös armeija ovat olleet mukana mm, järjestämässä näitä lentoja jotka kulkevat Portugalin kautta ihan sotilaslentojakin, ei yksinomaan siviililentoja. Ja tässä mukana oli paitsi Portugalin tiedustelupalvelu, myös sotilaat, myös armeija. Tämä on hirvittävä häpeä. Ja minä onnistuin tämän paljastamaan, vaikka oma puolueeni, joka oli hallituksessa, syytti minua valehtelijaksi ja pyrki peittelemään tämän, mutta onnistuin tässä kuitenkin. Hehän tässä valehtelivat. Tämä on erittäin erittäin vakavaa, emmekä me voi jatkaa teeskentelemistä ja, ja päästää vastuullisia kuin koira veräjästä. Kiitoksia. Kiitos kollegat tässä puhujalista pitenee pitenee mistään, joten ihan tulkki riskitkin huomioon ottaen meidän täytyy puhua kyllä nyt lyhyesti. Eh, seuraavaksi eh, Rouva eh, Kudrika, olkaa hyvä. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Niewątpliwą rzeczą jest e, fakt, że... Kiitos. 2002-2003 puolen tiedostuspalvelut olivat yhteistyössä Seijan kanssa päätöskeskuksissa. Sitä oli epäilystä, mutta mikä on ongelma? Mutta mä käsittelemme tätä ongelmaa hyvin pinnallisesti. Mä sanomme, että hallitus olisi pystynyt tekemään jotain, olisi voinut peitellä totuuden. Muistakaa, että 2008 puolessa ää, virallisen syyttäjän virka muutettiin täysin riippumattomaksi. Se on nyt täysin riippumaton. Ennen oikeusministeri oli samaan aikaan yleinen syyttäjä. Olemme nyt erottaneet nämä kaksi virkaa. Yleinen syyttäjä on täysin itsenäinen. Itse asiassa nykyhallitus kritikoi yleistä syyttäjää kovasti. Eli mahdollisuus, että politiikka vaikuttaisi sitten toimintaa on hyvin rajoitettu ja se on hyvä. Kysymyksen herra Spataarolle onkin, miten näette asian? Onko hyvä, että syyttäjän virkaan politiikasta täysin riippumaton vai ei? Minusta tämä työnjako on johtanut siihen, että politiikkoina meillä ei ole vaikutusta siihen, mitä syyttäjä tekee. seuraava Singh. Tätäkseni Puola on toiminut ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Me olemme ensin valittaneet tuomiosta, sen jälkeen olemme maksaneet noin 100 000 euroa muistaakseni korvauksia. Oletteko varma, onko puolue maksanut tämä vai ei? Tämä korvauksen. Juristina te tiedätte tämän. Alnaszy. Tylko ono jest niezakończone. I znowu mamy wymiar sprawiedliwości zgodnie z... Tämä tutkimus Al-Nashri tuosta lähtenyt. Tutkimus on yhä käynnissä. Ja Monteskevallan äh, opin, Monteskevan opin mukaisesti sitten tässä itse, itsenäinen. Ja jos te, tämä moitti puolella oikeusjärjestelmän kohtaan, että menettelyt ovat liian raskaita. Se on totta, mutta tällä hetkellä tuomioistuin käsittelee tätä juttua. Asia heidän käsissään. Ja heidän on selkeytettävä olot. Poliitikkoina me voi puuttua, koska se olisi paha rikkomus oikeuslaitoksen riippumattomuutta kohtaan. Kiitos, kiitos myös siitä, että puhuitte lyhyesti. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa herra voi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä esittäisin kysymyksenne herra Spatarolle. Totesitte, että on jo pyydetty armahdusta. Yksi näistä 26 on pyytänyt armahdusta. Minkälaista armahdusta me voimme myöntää kiduttajalle sieppaajalle. Nämä 26 amerikkalaista ovat CIAn virkailijoita sekä Amerikan kansalaisia. Ja tänäänhän tosiaan todettiin, että Yhdysvaltain presidentti on myöntänyt armahduksen kaikille sieppaajille ja kiduttajille. Mitenkä heidät saatettiin äh, Italiassa tuomita? Olivatko he henkilökohtaisesti paikalla ja oliko heillä äh, oikeussuojakeinoja ja mahdollisuus vedota tuomiota vastaan? Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuorossa Rova Inet Felt. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Spataroa minäkin puolestani kaikesta siitä työstä, mitä hän on tehnyt näin monien vuosien ajan. Kiitos myös Rova Singille hänen tekemästään työstä. Ensin kysymys Spatarolle. Mehän pyysimme, että se ja agentit, jotka tuomittiin Italiassa, luovutettaisiin. Ja nythän tilanne on se, että heidät saatetaan päästä kuin koira veräjästä. Tämä on aikamoinen muutos. Ja äh, se, että Euroopan unioni ja EU-jäsenvaltiot äh, vaikuttavat nyt äh, halukkaalta luovuttamaan ne ihmisiä Yhdysvaltoihin, niin eikö tätä pitäisi katsoa ja tuomarien pitäisi katsoa tätä. Meillä Alankomaissa oli vastikään tapaus, taisin sen eilen mainita, jossa tuomari kieltäytyi karkottamasta tai luottamasta nuorta miestä, joka oli Yhdysvalloissa epäilty terrorismista tai terrorismin valmistelusta. Ja Alankomainen tuomari kieltäytyi luovuttamasta häntä, koska tuomari epäili, että hän ei saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Yhdysvalloissa ja että vaarana voisi olla jopa kuolemantuomio. Joten kun Yhdysvallat pyytää luovuttamaan henkilöitä ja päinvastoin me esitämme pyyntöjä, niin tiedättekö, onko tällaisia pyyntöjä esitetty? Ja sitten vielä tuo Anna Gomesin vetoomus meille itsellemme itse asiassa. Emmehän me aina toimi niin kuin saarnaamme myöskään täällä Euroopan parlamentissa. Tänään tai kun se on, kun äänestetään uudesta päätöslauselmasta juuri nyt käsitteillä olevan asian suhteen ja tiedän, että eivät jäsenet tule välttämättä ollenkaan äänestämään niin kuin mitä ovat täällä tänään sanoneet. Kun katsotaan aiempia tekstejämme, niin eivät ne ole ollenkaan sen linjan mukaisia kuin mitä keskustelua täällä tänään on tehty. Toimimmeko siis itse johdonmukaisesti, kunnioitammeko arvojamme ja periaatteitamme? Ja saammeko aikaan lainsäädäntöä, joka on perustuslaillista ja oikeusvaltioperiaatteeseen pohjautuvaa, vai puhummeko vaan niin kuin poliitikot tekevät, sitten menemme kotiin ja olemme kauhean tyytyväisiä itseemme ja silti hyväksymme lainsäädäntöä, joka ei ole ollenkaan linjassa sanojemme kanssa. Joten tänään iltapäivällä äänestyksessä ehkäpä kaikkien täytyisi tarkastella omaa tuntoaan ja puolueohjelmaansa ja sitten pohtia äänestyskäyttäytymistään. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Sogor. Thank you, Chair. I'm, I'm sorry I couldn't follow the... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että en pystynyt seuraamaan koko keskustelua. Minun täytyy äänestää työllisyysvaliokunnassa, mutta vastatakseni vaan vähän eh, kollegalle eh, niin Rova Gomesille. Eh, entinen Romanian ehm, turvallisuuspalvelujen johtaja Talpes. Hän oli myöskin presidentin turvallisuusneuvonantaja. Hän myönsi vuonna 2014, että meillä oli tällaisia sellaisia keskuksia, mutta silti poliitikot Romaniassa Romaniassa kieltävät tänne. Hän sanoi, että kyse oli Kyse oli väliaikaista pidätyksestä ja tämä äh, oli vähän ennen kuin äh, liitymme NATOon. Yritimme äh, sitten yritimme silloin jotenkin toimia vähän paremmin ja samoin kuin ihmisoikeuksien suhteen yritimme olla vähän parempia oppilaita ennen kuin liittyimme EU-hun ei, samoin kuin sanottiin, että kyllä äh, holokausti on ole, ollut olemassa ja äh, Romania osallistui siihen ja vuoteen 2003 äh, hän, hän kielsi tämänkin. Ja sitten vielä lyhyt kommentti ihmisoikeuskysymyksistä Romaniassa. Se ei vieläkään ole prioriteetti Romaniassa. Voin sanoa tämän ihan omasta kokemuksestani, kun olen kansallisen vähemmistön jäsen Romaniassa. Kiitos siinä kaikki. Finally for the members. Kiitos teille. Seuraavaksi edustaja Lopes Akilar linger on the... Lyhyt kysymys. En halua nyt tässä pitkään puhua mitä pohdin, mutta oikeusjuttuja on raatettu joukko. Tämä mainitset nämä kaksi klassista keinoa kontrolloida asioita sekä parlamentin kautta että tuomioistuimen edessä. Mutta oikeuden eteen on saatettu näytön perusteella laittomien pidätysten ja kidnappausten ja seijaan väärinkäytösten pohjalta nostetut jutut, niiden määrä on rajoitettu. Ja vaikka parlamentissa olemme äänemme nostaneet. me nostaneet. On pakko myöntää, että julkinen mielipide maassa on reagoinut hyvin niukasti. Ja tämä juttu ei paljon melua synnyttänyt. Joten ajatellen, että oikeusjuttuja on ollut niin vähän mikä niistä on relevantein reaktion laadun suhteen? Minun mielestäni Italian juttu on aika jut, iso juttu. Mutta haluaisin tämän arvionne ja nämä vertailevat reaktiot oikeusjutusta. Raspataro. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Herra eh, Spataro ja Rova Singh, voitte nyt vastata. Valitan vain viisi minuuttia kummallekin. Ymmärrän, että varmaan lisää aikakin kelpaisi, mutta jos sallitte, niin eh, pyrkikää nyt suunnilleen eh, näiden aikarajojen puitteissa vastaamaan teille esitettyihin kysymyksiin. Ja totta kai voitte esittää huomiota, olkaa hyvä. No, toivottavasti vastaukseni ei ole sekava Aloitan tästä äh, kysymyksistä, joka minulle esiteltiin, onko mielestäni oikein tai väärin se, että syyttäjä on täysin riippumaton äh, täytäntöönpanoista. Kyllä, äh, ilman, ilman muttia, ilman mitään poikkeuksia. Halusin sanoa, että tämä on aihe, josta keskustellaan jatkuvasti Italiasta. Sillä ei ole merkitystä, kuka on hallituksesta, kuka tahansa aina on jonkinlainen yritys olla äh, yritys, että ei hyväksytä sitä, että oikeuslaitos on riippumaton. Mussolinin aikaan vuonna 1940 Mussolini astui saliin, jossa julittiin äh, oikeusvuoden äh, alkamista ja tuomarit tervehtivät häntä ja oikeusministeri sanoi, tuo, hyvä Mussolini tuomarit tekevät tehtävänsä, mutta joskus poliittiset asiat menevät koodiston ohi. Eh, tämä silloin aikanaan sanottiin. Tänäänkin päivänä oikeuslaitoksen täytyy eh, tehdä eh, tutkimuksia korruptiosta, ympäristörikoksista ja ottaa huomioon taloudelliset kysymykset, ihan kuin talouskriisin täytyisi jotenkin vaikuttaa sääntöihin. Mutta meidän oikeusjärjestelmässä on kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että yleinen syyttäjä on hänestä tulee syyttäjä, kuten tuomarista tuomarien julkinen kilpailu, jossa on suulliset ja kirjalliset kysymykset, joten ministeri ei pysty mitenkään tähän vaikuttamaan. olisi tehnyt sen minun kanssa, niin minä olisin kyllä Äh, vienyt hänet, äh, asettanut hänet syytteeseen. Ei, koska hän on jotenkin fanaattinen, vaan koska äh, nämä, tämä laki on tehty kansalaisia varten tasa-arvon varmistamiseksi. Ja toiseksi rikosoikeudellinen tutkimus on pakollinen Italiassa. Minä en voi esimerkiksi valita, että jotain asiaa minä tutkin ja jotain toista ei, johtuen jostain ää, erilaista syistä kansainvälistä sitoumuksista. Ei, minun velvollisuuteni on tutkia. Ja sitten kolmas asia on se, että mm, tutkiva poliisi on vastuussa ainoastaan meille, ei sisäministerille tai puolustusministerille, ei. Ähm, he ovat vastuussa oikeuslaitokselle, joka on riippumaton. Tämä on meidän järjestelmämme. Ja on totta, että tietenkään riippumattomuus ei ole mikään abstrakti arvo, vaan tarvitaan myös ammattimaisuutta, on, tarvitaan sitä, että tuomarit ja syyttäjät ovat asiantuntijoita. Äh, vaikuttaa myös tuomareiden äh, riippumattomuuteen. Äh, ylin tuomioistuin saattoi kritisoida voimakkaasti tuomioistuinta ja sanoa, että tuo tuomio vie legitiimiyden valtion salaisuusperiaatteelta ja, ja hyvin voimakkaasti on pystynyt kritisoimaan siis perustuslakituomioistuinta. Tärkeitä olivat myös huomiot, jotka edustaja Koelio sanoi oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja edustajien oikeuksista, mutta myöskin rajoituksista, joita Euroopan parlamentilla on. Minä puhuin enemmänkin kansalaisena ja äh, syyttäjänä. Minä en tiedä parlamentaarista työstä niin paljon, mutta tässä tutkimuksessa puhutaan, puhun tästä suosituksesta kaksi se menee juuri siihen suuntaan, mitä minä toivoisin. Eli toivotan, että aktivoitaisiin seitsemän artiklasopimus Euroopan unionista. Eli silloin, kun on vaarana, että joku valtio rikkoo Euroopan unionin perusoikeuksia, niin ryhdyttäisiin toimimaan. Eli Euroopan parlamentin sisällä on mahdollisuus käynnistää tämä prosessi. Ja silloin kyllä Euroopan parlamentilla täytyisi olla jonkinlainen tutkintavaltuus. En tiedä, pystytäänkö tällaista eräänlaista rikkomismenettelyä aloittaa tai sellaista menettelyä, jossa tutkitaan, että onko eurooppalaisia arvoja rikottu. Euroopan parlamentilla pitäisi olla ehkä paremmat tutkintavaltuudet. Mm. En mene nyt liian pitkälle, koska meillä ei ole aika, eikä tämä ole minun tehtäväni. Mutta tietenkin niissä rajoissa, jotka te hyvin tunnette, uskon, että olisi mahdollisuus tällaisen. Sitten armahdus. Armahduksesta 5. huhtikuuta 2013 silloinen äh, presidentti äh, Giorgio Napolitan antoi armahduksen Josef Romanolle, joka on ainoa, joka ei äh, kuulunut Seijaan. Hän oli lento, hän oli viranomainen, amerikkalainen viranomainen Avianon lentokentällä. Mm. Tässä muistutetaan, että yleinen syyttäjä, minä en silloin tuon yleinen syyttäjä, että yleinen syyttäjä oli antanut kielteisen lausunnon ja mitään estettä täällä ei nähty. Muistutettiin Italian käytänteistä, jotka eivät olleet oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Kuitenkin otettiin huomioon se erityinen historiallinen hetki, jolloin tuo lopullinen tuomio annettiin. En voi mennä nyt yksityiskohtiin, koska tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta tämä nosti esiin hyvin paljon kritiikkiä ei tuomareilta, vaan juristeilta. Tietenkin valtionpäämiehellä on tämä oikeus tehdä tällainen päätös. On muita armahduspyyntöjä, en tiedä tarkkaan kuinka monta ja kenestä on kyse, en voi sitä sanoa, koska tässä tapauksessa tämä ei ole toimivaltuuksissa, niin syyttäjän laitos antaa mielipiteensä ja se on ollut kielteinen, mutta päätös on tasavallan presidentin. Ja sitten kysymys, voinko kysyä teiltä, voisitteko tarkentaa kysymystä liittyen oikeusprosessiin? Pyydän anteeksi, halusin vain hiukan tarkennusta tähän kysymykseen ja sitten vastaan pian. Niin siis, kun kyse on Yhdysvaltain kansalaisista, nämä cia virkailijat, ovatko he siis olleet läsnä, kun heidät on tuomittu? Onko heitä kuultu oikeudessa vai ei? Euna. Minusta, e- niin, tämä on tärkeä kysymys, koska minä sanoin jo aikaisemmin, että e, e, diplomaattista koskemattomuutta ei annettu viidelle diplomaatille. Tietenkään diplomaatit eivät saa siepata ihmisiä Ähm, kun eh, henkilöt eivät ole paikalla, niin menettely Italiassa on seuraava. Jos on todistusaineistoa siitä, että henkilö, joka ei ole paikalla, on tietoinen tästä, äh, tästä oikeuskäsittelystä, äh, niin silloin oikeuskäsittelyyn voidaan ryhtyä. Nämä henkilöt olivat siis, äh, eivät olleet paikalla oikeuskäsittelyssä omasta tahdostaan ja silloin heitä puolustivat heidän asianajansa, jossain tapauksessa ovat itse jopa nimenneet asianajansa. Edustaja Innetfeld puhuu luovutuksista. Luovutuksista voin sanoa seuraavaa. Me olemme pyytäneet ministeriltä sitä, että luovutettaisiin kaikki nämä 26 henkilöä. Ministeriöllä on meidän järjestelmän mukaan mahdollisuus hylätä tämä pyyntö. Ja hän, ähm, äh, ministeriöstä sanottiin, että 25 kohdalla äh, tätä äh, luovutusta ei pyydetä ja perustelut annettiin vasta 2013. Ainoastaan Robert Seldonin kohdalla tätä luovutusta pyydettiin. Tämäkin oli asia, jota kritisoitiin hyvin paljon. Euroopassa sen sijaan meillä on tämä eurooppalainen pidätysmääräys, joka on tuomarien välinen asia, ja siksipä eh, desusa eh, saatettiin pidättää Lissabonissa. Me olemme siis lähettäneet tämä pyynnyt eh, ministeriöltä, ministeriö ei niitä välittänyt eteenpäin, se on poliittinen valinta. Italian ja Yhdysvaltojen välillä suhteissa on myös kahdenvälinen sopimus, joka mahdollistaa kansalaisten luovuttamisen. Italiasta on kyllä luovutettu kansalaisia. Niin. En voi sanoa, että käydään keskustelua tämän asian ähm, epäoikeudenmukaisuudesta. Sitten menettelyjen määrä Italiassa – ainoa oikeusprosessi meni ihan lopulliseen tuomion asti. Ja YK sanotaan, että tämä on ainoa tapaus maailmassa, jossa näin on tehty. Euroopassa olen käynyt Espanjassa, jossa oikeuskäsittelyn käynnisti tuomari ja menin myös Sveitsiin koska yksi näistä lennoista äh, meni Sveitsin ilmatilan halki. Kävin myös Saksassa liittyen Ramsteinin tukikohtaan, mutta kaikki nämä äh, oikeuskäsittelyt ovat päättyneet. Minun äh, tehtäväni ei ole sanoa, mikä näistä on kaikkein tärkein mm, käsittely, se minkä Italiassa teimme sen, olemme tehneet ja se on ainoa, jossa tuomioita on annettu. usein kuulee uskomattomia kommentteja myöskin hyvin älykkäiltä ihmisiltä, koska sanoo, että no, loppujen lopuksi kyse on terroristista. Minä kuulin erästä keskustelusta liittyen tähän Feinsteinin reporttiin, oliko se täällä livessä, jossa joku meppi muistaakseni sanoi, että no loppujen lopuksi hän tämän voi ihan hyvin ymmärtää. Mielestäni tämä on asia, jota ei voida käsittää demokratiassa. Me emme voi äh, unohtaa, kuinka tärkeitä nämä tutkimukset ovat, koska muuten olisimme muka-demokratioita. Meidän kun on kyse sieppauksista ja kidutuksesta, ne ovat asioita, joista ei ole mitään hyötyä, kuten Feinsteinin raportti sanoi, mutta ne aiheuttavat ainoastaan lisäsyitä terrorismille, niin ne lisäävät terrorismia. Eli mm, ihmisoikeuksien lisäksi on myös tämä syy. Kiitoksia. Sitten on vuorossa Rova Singh. Excellent comments. Uh, Kiitän herra Spataroa hänen erinomaisista huomioistaan. Kysymykset, joita minulle esitettiin, sekä tämä todella Puolan tapaus, niin totta on, että Puolan hallitus haki vetomusmahdollisuutta, mutta ei sitä saanut, joten ihmisoikeustuomioistuimen päätös on lopullinen, tuli lopulliseksi helmikuussa 2015. Puolan tapauksen suhteen korostaisin vielä, että tässä puhutaan erittäin vakavista Euroopan eurooppalaisen lain ja myös kansainvälisen lain rikkomuksista kidutus on ää, äh, täysin kiellettyä. Esimerkiksi Heral Nasria, hänelle tehtiin valeteloituksia, ää, äh, äh, hänen, hänet ripustettiin katosta niin, että hänen ää, kätensä lähes joutuivat sijoiltaan ja uhattiin, että hänen äitiään Ähm, käytetään seksuaalisesti hyväksi hänen ollessaan pidätettynä. Ähm, herra mm, Hammerberg ja ihmisoikeustuomioistuin äh, tuottivat äh, todistusaineistoa ähm, syyttäjäviranomaiselle ja herra Al-Nasrin kohdistettiin myös, äh, häntä ruokittiin peräsuolen kautta, pakkoruokittiin Tämä on hyvin järkyttävä käytäntö. Ja senaatin kertomuksessa todetaan, että CIA on käyttänyt tätä tekniikkaa mm, ottamatta huomioon mm, lääketieteellistä hoitoa ja mm, saadakseen ihmiset alistumaan tahtoonsa. Eli nämä ovat erittäin, erittäin, erittäin vakavia ihmisoikeus rikkomuksia. Näiden rikkomusten vakavuus vaatii tehokasta tutkintaa ja seurantaa. Mitä vahingonkorvauksiin tulee, se on tietenkin välttämätön osa tuomioistuimen päätöstä, mutta ei kuitenkaan riitä sellaisenaan, kun ajatellaan näitä valtavia rikkomuksia ja ylipäätään viranomaistoimintaa, viranomaisten vastuuta, siis totuuden kertominen sekä vastuun kantaminen teoista ja päätöksistä liittyvät tietenkin myös siihen, että tämä ei koskaan saa toistua. Kiitos, kiitos teille. Kollegat, viime lainsäädäntökaudellahan toteutimme erittäin luotettavan tutkimuksen, johon täällä viitattiin mainittiinkin joissain puheenvuoroissa. Kyse on päätöslauselmasta. Ja sitten tämän vuoden helmikuun päätöslauselmassa tar- tarkoitus oli pyrkiä päivittämään tilannetta Yhdysvaltain senaatin kertomuksen raportin pohjalta. Ja tämän päivän kuulemistilaisuus oli nyt osa tätä meidän tilannekatsausta. Me haluan kiittää lämpimästi kaikkia vieraitamme Ähm, me saimme todella tärkeää tietoa ja kuulimme laadukkaat puheenvuorot ja kiitän kollegoita yhteistyöstä. Tämä on erittäin vaikea, myös ristiriitainen kysymys ja ilmeistä on, että me hoidamme velvollisuutemme ja huolehdimme siitä, että vastuu kannetaan myös Euroopan unionissa äh, niin, että turvallisuuspolitiikkaankin kohdistetaan valvontaa ja että valtioperiaatetta kunnioitetaan. Koordinaattorimme ja valiokunta päättää sitten jatkotoimista. Ja nyt todella vielä kerran kiitokset vieraillemme ja kaikille sidosryhmien edustajille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Kiitos kollegat, kiitos vieraamme. Now peccato, we... peccato non ci sono italiani parlamentari. Uh, I... no Italian no, no, Mr. Spataro, you... Herra eh, Spataro, uh, itse asiassa tämä kokous on eh, välitetty internetin yhteyteen internetin kautta ja on varmasti myös italialaiset katsoivat teitä, kun puhuitte. Olin aivan varma siitä, että koko joukko italialaisia seurasi tätä suorana lähetyksenä lähetettyä kokoustamme we're the people who... Uh, Even Mr. Fava might be watching. Saattaa olla, että herra Fava esittelijämmekin tätä katsoi. Itse asiassa useampi ihminen yleensä seuraa kokouksia internetin välityksellä ruudulta kuin saapuu paikalle. Sellaista se nykypäivänä on. Kiitos vielä kerran. Colleagues, if you are going to stay, we're going to just continue for the next. Kollegat, jos voitte vielä jäädä hetkeksi, meillä on tässä vielä puoli tuntia aikaa. Joten eh, meillä on tässä todella vielä hieman työtä. Eh, todella yhtenäinen viisumin kaava esityslistan kohta 11 ja puoli tuntia aikaa tätä varten nyt esityslistallamme, joten mukava nähdä, että esittelijämme on paikalla, Silvi Ivon Kaufman on paikalla siis, ja tässä kyse on nyt komission esityksestä, komission puheenvuorosta. Tarkoituksena on uudistaa asetusta, joka luo puitteet yhtenäis tällaiselle viisumin kaavalle, joka on ollut voimassa jo 20 vuotta. Nythän todella petos- ja väärennöstapauksia äh, on tullut ilmi, joten ehdotetaan uusia äh, turvatoimia. Joten nyt pyytäisin, että esittelijämme Rouva Kaufman käyttää puheenvuoron. Silmi, ole hyvä. Äh, dank, Claude, Herr Vorsitzender. kiitokset, Claude, puheenjohtaja. Te tämän jo mainitsittekin. Meillä on 20 vuoden ajan ollut yhteinen viisumi. Se eh, lähtee eh, tästä eh, Schengenin yhteistyöstä ja sitten myöhemmin asetuksesta vuodelta 1995. Silloin kaikki EU-jäsenvaltiot ja lisäksi myös Schengen-valtiot Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi sopivat yhteisestä viisumista. Tämä asetus yhteisestä viisumista, sitä on muutettu tällä välin kaksi kertaa 2002 ja myös 2008. Silloin oli kyse siitä, että oli tiettyjä normeja liittyen valokuvaan tai numerointia muokataan niin, että vastattaisiin viisumitietojärjestelmän Äh, vaatimuksiin. Ne viisumit, joita me nyt on, niiden turvallisuuskonsepti äh, on vuodelta 1995 ja huolimatta äh, tehdyistä muutoksista viime vuosina meillä on se tosi seikka, että valitettavasti on ähm, kierrossa paljon väärennöksiä, jopa korkealaatuisia väännöksiä. Näitä on löydetty jostakin jäsenvaltioista ja johtopäätöksen täytyy ainoastaan olla se, että jos viisumi ei ole jos viisumi on väärennettävissä, niin meidän on katsottava, että miten pystymme sitten tai torjumaan. 2009 perustettiin alakomitea, joka ryhtyi tutkimaan uutta viisumimallia. Tämä komitea on kuusi vuotta, varsin pitkään asiaa tarkastellut ja nyt meillä on tällainen ehdotus, samaa paperi, mutta uudenlaiset turvallisuuspiirteet. En halua nyt mennä tässä yksityiskohtiin Äh, mennä ainoastaan äh, muutamiin äh, kysymyksiin. Miksi esimerkiksi asetusta ei haluta uudelleen luoda, koska yleensä kun asetusta muutetaan merkittävästi kolme kertaa, niin silloin edotetaan uudelleen laatimista. Tässä tapauksessa komissio haluaa, ei halua tätä tehdä, koska suurimmat muutokset ovat täytäntöönpanopäätöksessä, eli siellä missä käsitellään näitä teknisiä erityispiirteitä, nämä tekniset erityispiirteet ovat salaisia. Komissio ehdottaa, että yhdeksän kuukautta asetuksen hyväksymisen jälkeen nämä uudet tekniset piirteet astuvat voimaan. Samanaikaisesti kuitenkin vielä vanhojen viisumitarojen pitäisi Äh, olla vielä kuuden kuukauden ajan voimassa. Mielestäni tämä äh, aikatauluehdotus on komission osalta hyvin perusteltu. Äh, toisaalta meidän on toimittava nopeasti, kun halutaan tuottaa ei väärennettävässä olevia viisumeita, toisaalta jäsenvaltiolle annettava riittävästi aikaa valmistautua asiaan. Sitten viimeinen asia. Meillä on se tilanne, että eh, on vielä epäselvää, osallistuvatko Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska – Tähän mennessä kaikki jäsenvaltiot plus nämä Schengen-valtiot ovat olleet mukana tässä yhteisessä viisumissa äh, ja toivon, että äh, tulevaisuudessakin tulee olemaan niin, että nämä äh, kolme valtiota jatkavat yhteistyötä, koska ei voida hyväksyä sitä, että kun meillä on näin kauan ollut jo yhteiset viisumit, että sitten syntyisi erillisiä viisumia. Toivoisin siis, että nämä kolme valtiota päättävät tämän puolesta. Ja sitten lopuksi meidän eh, parlamenttina pitäisi mielestäni tukea tätä komission ehdotusta. Minä näen, että nyt on kiire toimia ja toivottavasti eh, tavallisessa yhteispäätösmenettelyssä onnistumme eh, tämän asian viemään pian eteenpäin. Thank you very much, Sylvia. And now uh, we hear... Kiitos oikein paljon äh, Silvi. Ja nyt äh, kuulemme sitten komissiota. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitämme esittelijää. Esittelijä oikeastaan vei sanat suustani. No, ehkäpä pari täydentävää huomiota vielä, jos sallitte. Tosiaan, jo vuodesta 2009 komission artikla 6 työryhmässä tai komission tukemassa artikla 6 työryhmässä pohditaan uutta viisumitarraa, uutta viisumia ja nyt olemme sitten nopeuttaneet tätä toimintaa, koska monissa jäsenvaltioissa on ilmaantunut markkinoille koko joukko erittäin hyviä väärennöksiä. Olemme tehneet tämän ehdotuksen saadaksemme torjuttua näitä väärännöksiä. Ja niin kuin esittelijä jo totesi, suhteellisen, no, suhteellisen nopeassa aikataulussa olemme nyt pyrkineet saamaan ehdotuksemme läpi. Vielä ehkä tekninen huomio ehdotuksestakin voitte lukea, että olemme jo ehdottaneet kahta toimea, jotka jotka ehkäpä seuraavassa komission päätöksessä astuvat voimaan. Ensinnäkin olemme katsoneet, että jos jäsenvaltiot voisivat sopia, niin voitaisiin vielä ottaa toinen viivakoodi käyttöön. Tällainen mahdollisuus saattaisi tulla kysymykseen tulevassa päätöksessä. Ja sitten toinen olisi tällainen kinegrammi, jota voitaisiin käyttää, jotta voimme reagoida nopeammin. Todella siis näitä väärännöksiä on nyt tullut suuri määrä ja pyrimme niitä mahdollisimman tehokkaasti torjumaan. Ehkä vielä ihan lyhyesti puheenjohtaja huomio siihen liittyen, miksi edelleenkin ehdotamme paperista tehtyä viisumia, kun meillä on viisumi tietojärjestelmä, joka piakkoin tulee olemaan käytössä kaikissa maailman valtioissa. Niin kuin ehkä tiedätte, kansalliset D-viisumit, jotka rajoittuvat yhden jäsenvaltion alueelle, siis kansalliset viisumit, eivät, niitä ei syötetä meidän viisumijärjestelmäämme, joten pidämme liian varhaisena luopua täysin paperille painetusta viisumitarrasta, vaan tässä todella tarvitaan siitä syystä tällaista uutta modernimpaa tarraa muutaman vuoden kuluttua, kun sitten olemme nähneet, miten viisumitietojärjestelmä toimii ja nähneet, että se toimii hyvin uskoakseni, kun se on todistanut toimivuutensa, niin ehkä tuossa vaiheessa voitaisiin sitten pohtia täysin sähköisen viisumiin siirtymistä. Mutta komission mielestä nyt se on vielä liian varhaista. Kiitos. Puhuja jatkaa vielä. Niin, tässä ehkä voin päättää puheenvuoroni ja mm, vastata kysymyksiin, jos teillä kysymyksiä on. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. We have one shadow um, on the Kiitos. Meillä on täällä varjo esittelijä herra Sarvama, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle, kiitos esittelijälle. Ei mitään dramaattista sanottavaa. Olen täällä vain täyttämässä velvollisuuteni. Haluan todella kiittää esittelijä työstään. Pari näkökahtaa nopeasti. Olemme samaa mieltä tästä nopeasta menettelystä. Juuri siksi, koska niin paljon laadukkaita värnöksiä on havaittu ja jaan perustelut poiketa perussäädöstä eli lainsäädännön uudelleen laatimisesta. Sitä ei tarvita. Ja sekä perustelut että argumentit. Tällä ei ole myöskään talousarviovaikutuksia, joten mikään ei varmaan estää nopea menettelyä parlamentissa. On hyvä käyttää tätä kuukauden menettelyä. Ei muuta lisättävää. Sylvia Yvonne, do Kiitos oikein paljon. Sylvia Ivon, haluatko vielä lisätä jotain? Nein, möchte mich nochmal bei der Vertreterin der Kommission. Niin, minä haluaisin vain sydämellisesti kiittää komission edustajaa hänen äh, kommenteistaan. Tämä äh, viittaus siihen, että tarvitaan paperi muotoa, miksi tarvitsemme tällaista paperimuotoista viisumitarraa. Tämä on erittäin tärkeä argumentti, joka meidän on otettava huomioon yhdessä. Ja mielestäni on hyvä, että komissio on tehnyt toimia sen suhteen, että mahdollisesti myös ylimääräisiä teknisiä piirteitä voitaisiin ottaa tähän mukaan. sitten tämän kinogrammin Eh, hyvä juttu, että se on otettu tähän mukaan. Ja kyllä, kiitoksia. Mennään nopeasti eteenpäin nyt tässä asiassa. Thank you very much, Sylvia Yvonne, and thank you. Kiitoksia Sylvia Yvonne ja kiitoksia eh, siitä, että olit paikalla eh, kuulemisen loppuun asti, että saimme asian hoidettua. Hyvä näin, koska meillä on koko joukko asioita hoidettavanamme, niin hyvä, että saadaan niitä näin käsiteltyä. Minähän tuossa aamun kokouksen tai aamupäivän alussa jo totesin, että tänään iltapäivällä aloitamme 15.30. Eikä kello 15.00 tästä on välitetty viesti teidän kaikkien sähköposteihin. Kiitos paljon.